tulleeksi Live-valiokunnan nimissä. Tänään Itri on täällä mukana myöskin Afko ja Juri. Afko-valiokunnassa puheenjohtajana Spinelli, Jurissa Ferrara ja Kelly Itrestä. Mukana ovat myös IMKO- ja kultvaliokuntien varapuheenjohtajat IMKOsta Koratsa Vilt ja kulttuurivaliokunnasta Ferhajen, joka edustaa puheenjohtajaa. Näin yritettiin laajentaa tätä mahdollisimman suureksi ja toivon, että kollegat tämä on mahdollisimman avointa ja demokraattista. Tämän päivän kuulemistilaisuus on ensimmäinen osa kuulemistilaisuuksia. Kuten mainitsin, se on puheenjohtajakokouksen päätöksen seurausta 22.5. Ja edustaja Zuckerbergin kanssa käyty kokous oli ensiksi. Monet ovat teistä jo nähneet siitä otteita. Tämän päivän kuulemistilaisuuden tavoite ja seuraavien kuulemistilaisuuksien tavoite on hieman erilainen. Kyseessä on syventävä katsaus Cambridge Analytican tapaukseen ja Facebook-skandaalin. Näiden kuulemistilaisuuksien tavoite on kaivaa vielä syvemmälle oppia entisestä ja sitten luonnostella tulevaisuutta. Tämän päivän ensimmäinen osa auttaa meitä kartoittamaan näitä tapauksia, ymmärtämään yksityiskohtaisesti, mitä on tapahtunut, miksi ja millä tavalla asiat pääsivät tähän pisteeseen. Toinen osa, joka pidetään 25.6. ja kolmas toinen seitsemättä. Jotkut näistä kuulemistilaisuuksista käsittävät siis myös Facebookia, mutta tänään näin ei ole. Hyvät kollegat, Aloitetaanpa tämän päivän kuulemistilaisuus. Meillä on erittäin mielenkiintoinen paneeli. Ennen kuin aloitamme, aloaisi mainita ne säännöt, joita seurataan tässä kuulemistilaisuudessa. Yksi kysymys, yksi vastaus siltä kollegalta, jolta vastauksen haluatte. Ennen kokoista poliittiset ryhmät ovat sopineet kysymysten jakamisesta ja niitä pyydettiin kertoman ideajäsenten nimet, jotka aikovat puhua poliittisten ryhmiensä nimessä. Näiden 27 nimen pohjalta on luotu puhujalista. Sen jälkeen, kun panelistit ovat käyttäneet puheenvuoronsa, ensin annetaan valiokuntien puheenjohtajille puheenvuorot ja sen jälkeen sitten seurataan tuota kyseistä puheluetteloa. Muistutuksena vielä, että teillä on oikeus esittää yksi yksittäinen kysymys. Sen saa kestää enimmillään minuutin että kenelle se kysymys on suunnattu. Eli ei kysytä mitään yleisluontoisia kysymyksiä, sillä vain yksi vastaus saadaan takaisin. Ilmaiskaa siis, kenelle kysymys on suunnattu. Ja kaikilla panelisteilla on sitten aikaa vastata kahden minuutin ajan. Jos puhutte yli yhden minuutin, niin teidän puheenvuoronne leikataan. Jos joku nimi ei ole luettelossa tai jos joku ei ole tällä paikalla, niin seuraavalle puhujalle annetaan puheenvuoro. Lopuksi esittelen vielä puhujat. Jokainen pitää lyhyen alustuksen. Meillä on Sandy Parkalis, joka on päästrategia virkailija Humane Technology-keskuksessa ja entinen Facebookin operatiivinen johtaja Carol Cadwell, joka on vanhempi lehtimies The Guardian-lehdessä, joka tutki ja kertoi Facebookin Cambridge Analytica-tapauksesta. Elizabeth Denham, joka on ICOn virkamies ja on tutkinut Facebook-skandaalia. Hänen mukanaan on James Dipple Johnston, joka on varakomissaari. David Carroll, joka taas on New Yorkista Parsons Schoolista, joka veti oikeuteen yhdistyneessä kuningaskunnassa Cambridge Analytican vaatimuksena, että sen piti ilmaista millä tavalla se oli tietonsa saanut. Ja lopuksi Christopher Wiley, joka on väärinkäytösten paljasta ja entinen Cambridge Analytican johtaja. Kiitän teitä kaikkia siitä, että olette tulleet tänne paikalle ja vastasitte niin nopeasti Euroopan parlamentin kutsuun. Näin siirrytään suoraan ensinnäkin puhui paneelin edustajien puheenvuorot Sandy Parakalis ensimmäisenä. Hän on myös aiemmin ollut tässä Facebookilla. So much for the opportunity to come. Kiitos mahdollisuudesta puhua teille. Olen Sandy Parakivas, olen Center for Human Technology, teknologian johtaja. Me keskitymme siihen, että teknologia suuntautuisi samaan suuntaan kuin yhteisön edut. Ja samalla aikaan, kun olin Facebookin toiminnan johtaja 2011-2012, on yksi päävastustehtävistä oli tietosuoja Facebookin alustalla. Ja minä kerron, mitä Facebookin puolella tapahtuu Cambridge Analyticassa ja kerron asioita, joilla tilannetta voidaan vastaisuudessa parantaa ennen kuin täsmällisemmin pomme siitä miten Facebook oli osallisena äh, tähän skandaaliin. Kerro vähän yksityiskohtaisemmin, miten Facebook toimii alustana. Ja kun sitä alustana yrittää ymmärtää, niin tärkeää on nähdä, että se on palvelu, jonka yritys tarjoaa, joka mahdollistaa sen, että ulkoiset sovellukset ja sovelluskehittäjät luovat sovelluksia, jotka käyttävät Facebook-käyttäjien dataa sekä äh, mobiililaitteilla että pöytäkoneilla, niin kuin näette. On olennaista ymmärtää tutkinnan kannalta, miten sovellukset saavat dataa Facebookista. Sehän on villakoiran ydin. Kun Facebookin käyttäjä halusi käyttää sovellusta, he antaisivat luvan näytöllä näytölle. Jos lupa annetaan, näitä tässä yhden esimerkiksi, joka on vanhempi, mutta tässä on uudempia versio. Kun käyttäjä antaa luvan, niin sovellus tässä vaikka Amazon saa sellaista dataa, johon käyttäjä on antanut luvan. Näin tiedon virtautuu. Ensin annetaan suostumus Facebookille nimi ja muuta tietoa heistä. Sitten he suostuvat sovelluksen käyttöön, jotta täsmällisempää yksityiskohtaisempaa dataa voidaan käyttää ja Facebook lähettää tuon datan eteenpäin. Ja tässä ongelmat Cambridge Analytica kanssa alkoivat. Sen jälkeen, kun sovelluksella oli tuo data, Facebookilla ei ollut mitään keinoa tietää, mitä sovelluskehittäjä tekee datalla. Joten jos sovelluksen kehittäjä on paha, vaan antaa tiedon eteenpäin neljällä osapuolella, jolle ei ole lupaa. Tässä tapauksessa Andre Kogan oli tämä soveltaja ja neljäs osapuoli oli Cambridge Analytica. Toinen asia, joka pitää ymmärtää, on se, miten sovelluskehittäjät saavat dataa ilman käyttäjän suorasanaista lupaa. Ja on olennaista ymmärtää, että vuoteen 2014 asti tai 2015 asti tietyissä tapauksissa Facebookin sovellukset saavat dataa paitsi sovellusten käyttäjistä, mutta myös heidän ystäviltään. Keskimääräisellä käyttäjällä on 2 300 ystävää, joten sovellusten saaman datan määrä kasvoi räjähdysmäisesti, kun ystävien dataa on saatu käyttää. Tänä aamuna New York Timesissa oli uusi uutinen. Voitte kysyä sitä, jos haluatte lisää tietoa mutta tämä on päivitys sen suhteen, jatkuuko tämä vai eikö se jatku. Puhutaanpa datasta itsestään. Sovelluskehittäjät voisivat saada aika paljonkin dataa. Tässä on luettelo sitä datasta, joka oli sovellettu saatavilla ennen muutoksen vuonna 2014. Kehittäjät saivat tätä toimista, postauksista, sensitiivistä dataa, suhdedataa, uskontopolitiikkaa. Ja kaikki tämä ystäviltä ennen kuin ystävyysostumus poistettiin. Ja se tapauksessa kehittäjät saavat lisädataa vielä. Laajennetut luvat antaisivat mahdollisuuden myöskin lukea yksityisiä viestejä. Puhutaanpa siitä, mitä Cambridge Analytican tapauksessa meni pieleen Facebookissa. Ensinnäkin Facebookilla ei ollut mitään kykyä monitoroida tai valvoa tiedon käyttöä sen jälkeen, kun se oli sovelluskäyttäjälle siirretty. Ja sitten se antoi mahdollisuuden käyttää ystävien dataa ilman suorasanaista suostumusta. Kehittäjä ei juuri arvioitu seulottu. No, melkein kuka tahansa pystyy tekemään niin. Ja mitään auditointia että ei tehty tai oikeastaan nostettu siinä vaiheessa, kun tietojen väärinkäytöstä tuli tieto. Ja Facebook ei kieltänyt Cambridge Analyticaa mainostamista Facebookissa sen jälkeen, kun toimi 2015 toimiin. Joten Cambridge Analytica pystyi jatkamaan mainostamistaan maaliskuussa 2018 asti. Joten ongelma on laaja. Mutta yhtä asiaa liputtaisin. Ongelma on paljon laajempi, paljon laajempi kuin Facebook ja Cambridge Analytica. Tämä kauhea kartta luette, on luettelo mainosteollisuudesta. Jokaisen logon alla on yritys, joka loppujen lopuksi muuttaa käyttäjätietoja rahaksi. Tällaisen monimutkaisen teollisuuden alan säätely tulee olemaan poikkeuksellisen haastavaa. Hyvät uutiset on siinä, että uusi tietosuoja, yleinen tietosuoja-asetus on hyvä askel eteenpäin, mutta kuten mainitsin, ongelma on erittäin monimutkainen, joten neljä asiaa mainitsisin sellaisen, että voisitte miettiä uuden säätelyn yhteydessä. Ensinnäkin me haluamme taata sen, että ihmiset ymmärtäisivät, mitä tekevät, eivät ainoastaan anna suostumusta. Tässä on palveluehtojen suostumistilanne, äh, jossa Facebook pyytää suostumusta yleensä tietosuojaa. asetuksen mukaisesti. Linkin alla on äh, sitten ehdot, ja vaihtoehtoihin johtava linkki on pieni, ja tämä nappi, jolla sitten välittömästi kaikki hyväkseen Facebookin on erittäin iso. Voi hyvin sanoa, että tässä tarkoituksena saada käyttäjä hyväksymään. Me tarvitsemme kehikon sen takaamiseksi, että ihmiset todella ymmärtäisivät, mitä he tekevät, eivätkä ainoastaan suostuisi, koska käyttäjäkokemus UE on suunniteltu suostumisen saamiseksi. Ja sitten yritysten ja käyttäjien kannustimien samansuuntaistaminen on tärkeää. Ja turvavat on hyvä esimerkki. Yhdysvalloissa autoteollisuus oli vähemmän vetovastuussa turvaiden kehittämisessä kuin autovakuutusteollisuus, koska vakuutusteollisuus joutui maksamaan aina kun ajaja loukkaantui se oli kannustaminen auttaa ihmisiä. Me voimme tehdä tietosuojan suhteen jotain samanlaista. Me olemme robustin kybervakuutusverkoston. Voimme saada vakuutusteollisuuden samalla tavalla mukaan. Ja voimme taata, että he ovat vastuussa sekä käyttäjien ja yritysten kouluttamiseen. Ne voidaan levittää parhaita käytänteitä ja voimme vähentää isojen rangaistusten määrää yrityksissä. Näin voimme taata, että silloin kun on tällainen ylivuoto, ja jotta yksi yritys ei voi sitä puhdistaa, niin sitten maksut leviäisivät kautta teollisuuden. Kolmeksi mainitsisin ohjelman sen pääsen käyttäjädatan saamiseksi samalla tavalla kuin vakuutuksissakin menetään luoda yrityksiä, joilla on samansuuntaiset edut kuin käyttäjillä, käyttäjien tietojen suojelmiseksi. Se on todella tärkeää. säännötyksissään ne eivät toimi. Pieni käytännön esimerkki tässä meidän Googlen hakuhistoria kahdeksan vuotta sitten. Googlella on se vieläkin hallussa ja tiedän sen, koska menin heidän minun aktiviteettini sivulla ja olen yllättänyt vähän ärtynyt siitä, että heillä on tätä dataa, mutta tosiasia että harvatpa näkevät niin paljon vaivaa, että he hallinnoivat kaikkea heistä kerättyä dataa, kun se on niin työlästä kautta kaikkeen heidän käyttämien palveluita, joten me katsomme tällaisen ohjelmallisen pääsyyn tietosuoja-asetuksiin. Mahdollistaa sen, että voidaan luoda uusia keinoja ihmiselle hallinnoida dataa, vaikka suuresta datasta tai aggregoidusta datasta ja sen luovuttamisesta yritykselle, jos he haluavat sitä tehdä. Ja lopuksi, miten me uusita säätelyä, pitää myös miettiä miettiä yrityksen suojelua. Ne ovat teknologiateollisuuden innovoijia ja meidän täytyy kovasti miettiä, miten autamme niitä noudattamaan uusia sääntöjä ja miten nämä säännöt vaikuttavat niihin. Me emme halua vahvistaa olemassa olevia monopoleja säätelyn avulla. Ja haluaisin vain sanoa, että maailma on käytänyt katsensa Euroopan parlamentin suuntaan. Te innovoitte säätelyssä tietosuojan alueella ja voin taata teille, että jollumit osoittaa, että suuri osa amerikkalaisista haluavat jotain samanlaista kuin yleinen tietosuoja-asetus Yhdysvalloissa. Useimmat yritysten työntekijät, joille puhun, haluavat samaa. Joten kiitos teille ja odotan teidän edelleen jatkuvaa innovointia säätelyssä tällä alueella. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia näistä kaunista sanoista tietosuoja asetuksista Koko äiti on paikalla, vai onko hän täällä? Ja me emme pyytäneet siis näitä kehuja erikseen. Kaikki täällä paneelissa meitä pyydettiin noin 10 minuutin puheenvuoro, eli seuraavana sitten voin pyytääkin Carol Cadwalladeria puhumaan. Hän on vanhempi lehtimies The Guardian-lehdessä, joka tutki nimenomaan tätä Facebook Cambridge Analytica-tapausta. Um, kiitos, kiitos kutsusta. Ja on hyvä, että tällaisia kulmistilaisuuksia järjestetään. Ne ovat tärkeitä ja varsin kiireellisiä. Ja näihin asioihin on kiinnitettävä huomiota. Kysymyksiä on paljon. Ja me yritämme journalistina myöskin vastauksia löytämään. Olen tutkinut näitä kysymyksiä itse jo puolentoista vuoden ajan. Ja ajattelin kuitenkin tänään keskittyä eh, tähän eh, kansanäänestyskysymyksen Euroopassa. On mm, monenlaista tutkintaa UKssa liittyen siihen, miten eh, Brexit-kampanja johdettiin. Tässä on muun muassa eh, tutkittu sitä, miten valikomiteo eh, toimi ja poliisi on mukana. Tämän lisäksi myös parlamentaarinen tutkintavaliokunta, nimen Collins, johtaa sitä. Ja näissä tarkastellaan monen tyyppisiin mahdollisiin rikoksiin, esimerkiksi laiton varojen käyttö, eh, laiton tietojen jakaminen ja mahdollinen todistusmateriaalin poistaminen ja niin edelleen. Ja hieman taustatietoa vielä äh, vaalilaistamme kampanjakauden äh, äh, rahat. Ne muodostavat tietynlaisen pohjan demokraattiselle rakenteellemme. Ja tämä lainsäädäntö, sitä on kehitetty satojen vuosien ajan. Ja nyt sitten muutaman vuoden aikana digitaalinen kampanjointi on muuttanut sitä, miten nämä lait toimivat. Ja olemme tilanteessa, että ne eivät enää toimi. Ja siksi erikoisasiantuntijat nyt tutkivat asiaa, mutta sitten tietysti on näitä black boxes äh, tyyppisiä yksiköitä yrityksiä ei tiedetä, mitä ne sisältävät, emmekä välttämättä tiedä esimerkiksi varojen käytön määrästä tai käyttäjistä tai lähteistä ähm, Brexit-kampanjan aikana, emmekä tienneet, keihin haluttiin nämä kaikki kohdentaa ja mihin tietoja käytettiin. Eli näitä tietoja meillä ei ole koska ne löytyvät Google-palvelimen ja äh, Facebookin sisältä, mutta meillä ei ole pääsyä näihin tietolähteisiin. Eli nyt ulkomaalaisten yritysten rooli eh, on ollut merkittävä, merkittävä myöskin mitä vaaleihin tulee, ja meillä valitettavasti ei ole mahdollisuutta päästä käsiksi näihin tietoihin. No, kun journalisti pyrkii löytämään ratkaisua näihin kysymyksiin, niin tilanne on melko lailla hankala. Kuorinen kertoi Cambridge eh, Analyticasta ensimmäisen kerran jo 2015. Harry Davis tuolloin paljasta näitä tietoja. Ja se, mitä nyt tiedetään, tiedettiin pitkälti jo tuolloin. Ja hän oli yhteydessä Facebookin, esitti kysymyksiä, mutta ei saanut vastauksia. Ja sitten muut toimittajat puuttuivat tilanteeseen ja eh, esimerkiksi Sveitsistä eh, käsin ja itse sitten Observerin eh, leivissä kirjoitin ja tutkin asioita, mutta emme saaneet vastauksia. Eli he vain kiertelevät, kaartelevat ja sitten kun ymmärretään, että ongelmia on, niin sitten yhtäkkiä jotain paljastetaan. Sen totesi, että New York Timesissa on ollut uusi juttu ja kerrotaan, että kun asia tarkastelin kongressissa, niin ainakin, jos nyt ei ihan harhanjohteista tiedoista ollut kyse, niin ainakin puutteellisista tiedoista. Ja täällä teillä on mahdollisuus pyrkiä vaikuttamaan ja juuri te täällä eh, olette tätä varten olemassa ja siksi toivon, että todellakin eh, pyritte saamaan nämä tahot vastuuseen. Ähm, Zuckerberghan oli täällä jokunen aika sitten ja mielestäni annettiin vaikutelma, mikä kun hän olisi tehnyt yhteistyötä, vaikka hän ei oikeasti sitä teekään. Eli tällaista modus operandia varsin usein kyllä käytetään. 2016, kun ensimmäisen kerran kuulin Cambridge Analyticasta äh, amerikkalaiselta tutkijalta, ja kirjoitin jutun ja totesin, että Trumpin kampanjasta ja Brexit-kampanjasta olisi tässä kyse ja silloin minun oltiin yhteydessä, että emme koskaan Brexitin liittyen, koska internetissä nimenomaan kerrottiin, että näin oli ja myöskin eh, oli nimiä mainittu eh, eri nettisivuilta. Ja tuolloin sitten Andy Whitmerin on yhteydessä. Hän, hän oli tärkeässä roolissa tukemassa äh, Varasea ja ähm, Brexitistä lähtevien kampanja ja hänen merkityksensä on merkittävä ollut. Ja häneltä sitten äh, esittiin hänelle kysymyksiä, mutta vastauksia en saanut. Ja hänen takiaan analytica kytkettiin Brexitin, koska tässä oli suoria henkilökohtaisia yhteyksiä niin Bananin muun muassa. Ja heidän roolinsahan tässä kaikessa on varsin merkittävä. Esimerkiksi tukijana Brexit-kampanjalle sinällään jo. Ja tässä siis todellakin Nigel Varas sai tukea kampanjoidessaan Brexitin puolesta. ja Cambridge Analytica eh, ihan ilmaiseksi auttoi, koska päämäärät olivat samat, samat kuin Yhdysvalloissakin. Tässä ystävyyssuhteet olivat taustalla. Venonin sen välillä ja Farashin välillä. Ja todettiin, että halutaan eh, kertoa heille, mitä näiden Facebook-tietojen kanssa voi tehdä, kuinka muita tietolähteitä voi hyödyntää kuinka pelkoa ja tunteita kannattaa hyödyntää, kun halutaan ohjailla ihmisten valintoja. Ja vielä lyhyesti sitten tulevista vaiheista, kun tästä nyt lähdetään liikkeelle. Ja on mahdollista, että nämä lahjoitukset ovat olleet laittomia, koska niistä ei oltu ilmoitettu. Ja Kanadasta sitten sain yhteydenoton ja minulle kerrottiin, että Cambridge Analyticalla oli siellä laaja toimisto, Kanada nimeltään, ja sen eh, johtaja toimii johtajana myöskin Aggregate IQ-yrityksessä, ja se taas sitten eh, teki yhteistyötä toisen Brexit-kampanjan eh, yksikön kanssa ja oli mukana muissakin esimerkiksi veteraniliiton kanssa. Ja tässä oli selvät ne yhteydet näiden kampanjayksiköiden välillä ja syntyi vaikutelma, että jotain varsin kummallista oli tapahtumassa. Tällaisia piilossa olleita linkkejä löytyi. Ja heti kun kysyin, niin nämä yksityiskohtaisemmat tiedot heti poistettiin nettisivuilta. Ja siinä vaiheessa sitten aloin ymmärtää, että jotain tässä nyt on, kun tuntui siltä, että asioita piilotellaan. Ja silloin sitten otin yhteyttä entisiin työntekijöihin ja sitten Christopher Weil yhtenä näistä ja hän sitten kertookin itse lähemmin omista kokemuksistaan. Mark Zuckerberg kävi täällä ja totesi, että teimme virheen, olemme nyt oppineet, jatkamme eteenpäin äärimmäisen avoimesti näin hän Facebook aina väittää, mutta se ei riitä. Meidän on tiedettävä enemmän. On erittäin tärkeää, että saamme tiedon siitä, mitä tapahtui kansanäistykseen liittyen, mihin varoja käytettiin, kenen toimesta ja toimittiinko laillisesti. Meillä on oikeus näihin tietoihin. Ja on tärkeää, että eh, kaikki mahdollinen tehdään näiden tietojen löytämiseksi ja esiin kaivamiseksi. on olemassa sellainen vaara, että tässä on melko lailla järjestelmällisesti epäonnistu, mitä tulee Brexitin, sillä omat vaalilakimme eivät toimineet, ne eivät pystyneet estämään tätä kaikkea. Siis suhtautumisen vaikuttamisen ja sitten sääntelykomitea, sillä ei ollut sopivaa lainsäädännöllistä puitteistoa johon vedota, eikä sillä ole myöskään riittäviä valtuuksia, tarvittavia valtuuksia, jotta voitaisiin kunnolla mahdollista todisteiden löytäminen. Ja nyt sitten on myöhäistä. Nyt asia on käännetty poliisille. Nyt kaksi vuotta tapahtumien jälkeen ja poliisitutkinta ennen kuin se päätyy tuomioistun tasolle. Britannia on ehtinyt jo käytännössäkin irrottautua EU-sta. No, kyseessä on todellinen ongelma ja poliittisestakin epäonnistumisesta voidaan puhua, sillä nykyhallitus on ollut ehkä sulkenut silmänsä näiltä ja on ollut jotenkin mukana tässä kaikessa, sillä kaksi ministeriä nykyhallituksessa, Gov ja Boris Johnson, eh, toimivat eh, Brexit-kampanjan johdossa aikoinaan. Eli heillä varmasti on ollut täysi tieto näistä varojen käyttömenettelyistäkin. Ja me eh, hän tietää, kuka on ollut vastuussa näistä varojen mm, ylityskysymyksistä. No, tilanne on todella hankala. Ja ongelmallista on se, että meillä Britanniassa ei oikeusvaltioperiaate näissä kysymyksissä tunnu toteutuvan ja todellakin vetoan teihin, että puuttuisitte asioiden tarkasteluun vielä tehokkaammin. Thank you very much, Carol. Um... Kiitoksia, Carol. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Cambridge Analytican tutkimuksen ydin, johon tässä juuri viitattiin, tuli hyvin esille ja hyvin ilahtuneena sain huomata, että myöskin saimme kuulla tästä nyt sillä paneelin edustajamme antoi meille hyvin täydellisen kuvauksen siitä, mitä on tapahtunut. Um, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että kutsutte minut tänne. Olen Yhdysvaltain kuningaskunnan äh, tietokomissaari ja näin olen myös mukana tietosuojalainsäädännön laatimisessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Työpaikkani ICO on kaikkein suurin käsittääkseni tietosuoja taho EU-ssa sekä henkilökunnassa mitattuna että rahoituksellisesti mitattuna. Meillä on tutkiva rooli ei pelkästään tietosuojaan liittyvä asia. Erityisesti kun tarkastelen tätä kuulemistilaisuutta, niin minun toimistoni johtaa tutkimustyötä tässä suhteessa. myös muita EUn tietosuojaviranomaisia on, jotka ovat käynnistäneet tutkimukset, jotka koskevat niitä huolenaiheita, jotka liittyvät Facebookiin. Ja tänään James Jippel Johnston, joka on täällä mukana, niin hän johtaa tutkimuksia, jotka koskevat Cambridge Analytica ja laajempaa tutkimustamme, joka koskee datatietojen käyttöä poliittisissa kampanjoissa. Olemme täällä tänään, koska meillä on käynnissä muodollinen tutkimus ja siitä syystä se, mitä voimme täällä sanoa, on rajoitettua. Saattaa olla, että jotkut niistä kysymyksistä, joita esitätte minulle, ovat sellaiset, että voi niihin vastata. Se sisältää myös kommentit, jotka muut panelistit mahdollisesti esittävät. Mielelläni vastaan yksityiskohtaisemmin valiokunnalle kirjallisesti silloin, kun minulla on lupa äh, paljastaa lisätietoja. Mutta ensinnäkin haluan vakuuttaa teille ja sille yleisölle, joka mahdollisesti tätä kuulemistilaisuutta seuraa, että ymmärrän, miten epämukava on se, että online-alustat, kuten Facebook, käyttävät henkilötietojamme ja jakavat niitä eteenpäin. Äskettäin olemme saaneet nähdä, että mainosekojärjestelmää on käytetty poliittisessa kampanjoinnissa, jotta voidaan vaikuttaa siihen, millä tavalla äänestämme. Minua huolettaa erityisesti se, että näin on tehty ilman riittäviä juridisia tai eettisiä pohdintoja siitä, miten se vaikuttaa poliittiseen järjestelmäämme. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö online- ja internettila säänneltäisi. Aina kun internettapauksissa käytetään henkilötietoja, niin tietosuojalainsäädäntö on voimassa ja se voi tarjota tehokkaan yksilösuojan. Tietosuoja on EUn perusoikeuskirjassakin myönnetty perusoikeus ja oikeuskäytäntö tuomioistuimessa on tehnyt aivan selväksi sen, että sitä tulee näin kohdella. Näin ne, jotka väärinkäyttävät henkilötietoja, ovat täysin vastuussa siitä. Ymmärrän kuitenkin, että nämä organisaatiot voivat vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu, kun henkilön, henkilötietoja käyttää, kun sitä käytetään esimerkiksi sisällön suodattamiseen. Voidaan valvoa, he voivat valtoa sitä, mitä me näemme, sen jär, sitä järjestystä, missä se nähdään, ja niitä algoritmeja, joita käytetään kaiken tämän määrittelyyn internetalustat eivät enää voi todeta, että ne ovat pelkästään sisältöalustoja, vaan niiden täytyy kantaa vastuunsa myös siitä tiedosta, jota käyttäjille tarjotaan. Ymmärrän kyllä, että jotkut oikeusjärjestelmämme osiot eivät ole kyenneet pysymään internetin kiihtyvässä vauhdissa mukana. Tietosuojalainsäädännön suhteen tietosuoja-asetus on äärimmäisen tärkeä askel eteenpäin ja se on myös tärkeä askel tietosuojavaltuutetuille. Tietosuoja-asetus on kirjoitettu joustavasti. Sen avulla varmistetaan se, että esimerkiksi on kannattaiset viranomaiset voivat seurata tietoa ja saada selville, kuka on rekisterinpitäjä riippumatta siitä, missä mediassa tätä henkilötietoa säilytetään. Tietosuojalait ja ison kaltaiset viranomaiset. Siinä mennään paljon pidemmälle kuin kivijalka pääpaikka, vaan tällaiset rikokset ovat todellisia rikoksia. Tietosuoja-asetus mahdollistaa sen, että voimme todella perustavanlaatuisesti tutkia niitä rikoksia, jotka ovat tapahtuneet, vaikka ne olisivat tapahtuneet pelkästään internetympäristössä. Kun jotkut teistä saattavat tietää, toukokuussa 2017 ilmoitin siitä, että käynnistämme virallisen tutkimuksen, jossa ilmaisin myös huolenaiheen niin tästä näkymättömästä prosessoinnista. Tuolla verhojen takana tapahtuvat algoritmit, analyysit ja profilointi, jossa on mukana henkilötiedot, joita on tapahtunut sekä poliittisessa että kansanäänestyskampanjoissa. Vuonna 2018 helmikuussa se, että keskitymme Facebookiin ja Cambridge Analyticaan Siis se on vain yksi osio tätä kattavaa tutkimustamme. Se lisäpontta Wildilta saadulta, tiedo, saadulta tiedoista. Ja tämä intensiivinen mediapoliittinen kiinnostus, jota, se, jota se asiana on osoitettu, on johtanut siihen, että itse on jatkanut tutkimuksia. Olen myös kertonut asiasta Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentaariselle valeuutisten tutkimusvaliokunnalle, jonka puheenjohtajana on Damien Collins. Niin ehkä olisi hyvä, jos kerrottaisimme kuulijoillemme, että meillä on kaksiosainen lähestymistapa. Ensinnäkin tutkimme tiettyjä spesifejä syytöksiä ja katsomme, miten niissä voidaan noudattaa lakia. Toiseksi sitten tuotamme laajempialaisia raportteja tutkimuksistamme mukaan lukien suositukset asetusten puutteista, tietosuojan puutteista ja muuten aiomme julkaista tämän kertomuksen ennen tämän kuun loppua. Tutkimuksen on merkittävä ja hyvin laaja-alainen. Meillä on yli 40 tutkijaa, jotka kokoaikaisesti tutkivat tätä tilannetta. Tämän lisäksi myös ulkoisia rikosoikeudellisia ja juridisia avustajia, noin 20 henkilöä yhteensä. Kyseessä on myös noin 30 eri organisaatiota, jotka ovat osa tätä tutkimusta ja me tutkimme sosiaalisen median alustoja, analyyttisiä yrityksiä, poliittisia puolueita, kampanjaryhmiä, kuten myöskin akateemisia instituutioita. Katsomme sääntelyrikoksia ja työskentelemme muiden sääntelijöiden kanssa yhteistyössä, kuten myöskin EUn tietosuojaviranomaisten kanssa. Tavoitteenamme on vastata kyselyihin tällä alalla ja olemme saaneet paljon eri materiaaleja kasattua, joka sisältää satoja terabaitteja tietoa, kaikki, joka täytyy analysoida huolellisesti. Tämä on saatu useista eri lähteistä ja, tuhansista, ja ky, kymmenistä haastatteluista. Me käytämme kaikkia valtuuksiamme näiden asioiden tutkimukseen ja katsomme kaikkia sanktioita, jotka meillä ovat käytettävissä mukaan lukien se, mitä yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalainsäädäntö tarjoaa. Nopeat pidätysmääräykset ja todistusaineiston hyödyntäminen. Tässä tapauksessa siis nyt valokeila osoittaa suoraan tietosuojaan ja ymmärrän, miten tärkeä tämä tehtävä työ on. Tämä on elintärkeä tilaisuus varmistaa eu kansalaisille se, että silloin kun heidän henkilötietojen käytetään, on olemassa todellinen sääntelyvastaus heidän suojelemisekseen. Mikä sitten on tulevaisuuden tie? Facebookin edelle esille ottamat tiedot menevät pidemmälle kuin mitä IC on valtuudet menevät tämän tapauksen tutkimuksessa. Me esitämme suosituksia tulevassa kertomuksessamme. Niin. Ja nämä suositukset ovat merkityksellisiä Yhdistyneen kuningaskunnan rajojen ulkopuolellakin. Tämän lisäksi oletan, että tämä raporttimme on oleellinen myös muille, jotka tarkastelevat vaaliprosesseja ja akateemista tutkimusta. Selvä on se, että työtä täytyy tehdä, jotta voidaan vahvistaa tietojen jakoa ja lähempää yhteistyötä näiden alueiden välillä. Pääviestini mepeille on antaa tietosuoja-asetukselle hiukan aikaa toimia. ISEUn tekemä tutkimus on aivan ennalta näkemättömän suuri laajuudeltaan. Meidän käsittääksemme se on kaikkein suurin tutkimus, jota tietosuojavaltuutettu on koskaan tehnyt. Tutkimus tarjoaa varhaisen mahdollisuuden pohtia tietosuoja-asetuksen toimivuutta todellisessa elämässä, todellisten tapauksen parissa. Meidän tutkimuksemme ja toimintamme tässä tapauksessa muuttavat sitä toimintatapaa, jota kaikilla eri toimijoilla on poliittisissa kampanjoissaan. Lehtimiehet, värikäytösten paljastajat ja parlamentaarikot ovat olleet keskeisessä asemassa, kun pyritään tuomaan näitä asioita suuren yleisön tietoisuuteen. Se, mitä nyt tarvitaan, on jatkuva kansalaisten halukkuus hyödyntää omia tietosuojaoikeuksiaan. Me tarvitsemme sääntelijöitä, jotka eivät pelkää olla käyttämättä näitä työkaluja, sanktioita ja toimintavaltuuksia. Me tarvitsemme lainsäätäjiä, jotka tukevat tietosuojaviranomaisilta voidaan varmistaa se, että näillä on riittävä kapasiteetti ja kyky saada aikaiseksi tuloksia tässä tärkeässä tehtävässään. Ilahtuneen siis osallistumme meidän vastaamme kysymyksiin, mutta haluan valiokuntaan muistuttaa siitä, että olemme keskellä erittäin merkittävää rikostutkimusta, joka menee paljon laajemmalle kuin Cambridge Analytica ja Facebook. Tämä siksi rajoittaa jonkun verran sitä, minkälaisia vastauksia voimme antaa. Mielellämme myöhäisemmässä vaiheessa kerromme sitten tälle valiokunnalle kehityskulusta, jos siitä on teille hyötyä. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Ymmärrämme, mitkä rajoitukset teitä koskevat ja sen, että myöhemmin sitten saatatte tiedottaa meille vielä lisää näistä asioista. Professori David Carroll, joka käynnisti tämän Yhdistyneen kuningaskunnan oikeustapaukset, joka johti siihen, että Cambridge Analytica piti paljastamaan, piti palja- Cambridge Analytica piti paljastaa ne tiedot, jotka sillä oli. Tämä on ollut erittäin tärkeä osa tätä palapeliä ja kovin ilahtuneena saamme huomata, että tämän meidän kutsumme tulla tänne eteemme. Olkaa hyvä. Thank you. Paljon kiitoksia valiokunnan puheenjohtajalle kansalaisvapauksien valiokunnassa kutsustanne. Kiitos muille valiokunnille, mutta erityiskiitokset tohtori Paula Verdeelle, joka suositteli minua, mutta myös siitä, että hän auttoi minulle tämän, auttoi minua tässä datan hankinnassa jäljittämisessä, joka tuo minut tänne tänään. Hän opetti minulle, miten EUn Yhdistyneen kuningaskunnan Sveitsin tietosuojelulainsäädännöt lomittuvat suolaisen demokratia vuosisadallamme. Hänen ehdotuksestaan minä pyrin selvittämään, jos minun Yhdysvaltojen vaalidata kuuluisi Yhdysvaltojen tietosuojalain alaiseksi. Minä käytin äh, tietosuojaa äh, pyyntöä 2017 sain äh, Maaliskuussa vastauksessa, missä oli epätyydyttävä, pyysin asianajajan niin Ravina Kietenille asiantuntijoista Cambridge Analytica jutussa siitä lähtökohdasta, että minun tietoni eivät missään määrin voineet olla kattuna ja kattavat ja että meillä yhdysvaltalaisena äänestä meillä oli täydet mahdollisuudet saada tieto haltuumme, että meidän pitäisi jatkaa tuolla tiellä. Näin me teemme, teemme virallisen valituksen tietosuojaviranomainen toimistoon noin 7, joka oli Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivän. Me tämän valituksen pohjana äh, sain riittämättömästi tietoa siitä, miten vaaliprofiilini oli, mistä oli lähtenyt, mitä se oli luotu ja mitä se oli jaettu. Ja tämän pohjalta minä, että, äh, äh, tämän valituksen oli pohjana äskettäisellä täytäntämällä määräykseen SCI Elections vastaan, joka on Cambridge Analytican rekisterin, tietorekisterin pitäjä. Ja tämä johti sitten tähän tietosuojavaltuuton kansainvälisen tutkimuksen ja on, on ilo tavata hänet tässä panelissa ensimmäistä kertaa. Ja minä ymmärrän, arvostan sitä tukea, jota minä olen saanut tällä datasuverenttipyydellä. Minun pyytänyt, äh, oli, minun data oli rekisteröity Yhdysvallassa, sitä käsiteltiin siellä, ja minä asetin tällä tieto, että tämä laki päättää kansalaisuudesta riippumatta, mutta tänään äh, asiaan pitäisi toteuttaa tämä pyyntö, mutta meillä täytyy lähteä sitten, se ei välttämättä noudata siitä. Mitä, mitäpä jos hallitsijat ehkä ottaisi ilmeisesti niitä reittejä eteenpäin, ja mitä minä voisin saada niin Joka tapauksessa minulla on juttu, kanne, jonka olen jättänyt korkeampaan oikeuteen äh, lukuksi seitsemän alaiseksi tietosuojelusopimuksen pohjalta 16.3.18, jossa pyritään myöskin saamaan Äh, Cambridge Analytica äänestää äänestäjäprofiilin. Ja tämä juttu meillä on, ja molemmissa valituksissa minä pyydän tietoisen viranomaista korkeasta oikeutta täytäntöönpanemaan SCL Electronin velvollisuutta paljastaa kolmannen osapuolen myyjien ja täsmäisten tieto, äh, no, toimittajien datalähteet, joissa saataisiin tietää minun, myös rekisteröiminen poliittiset uskomukseni ja taipumukseni vaikka Cambridge Analytica monen kertaan sanoi, että heillä oli 15 tietopistettä ja psykografinen persoonallisuusmalli. Erityisesti ei kuitenkaan paljastanut niitä täysin lukunottamatta, että valitaan tietosuojastuksen artikkeli 7 oli se muka, sitä kannatti ja asiantuntijat antaneet tie, tuomioistuimelle tietoa siitä, että data pitäisi antaa tämä kriisi, jonka ytimessä on Cambridge Analytica, Asettanut uuden ongelma, äh, ongelma on uudet ongelmat, joita voidaan kutsua datan pesuksi, jossa data, joka on ikään kuin la, ilmeisesti laittomasti kerätty, mutta sitä siirretään yli lajien ja sitä yhdistetään mahdollisesti muuhun. Ja tavoitteet ovat mahdollisesti laittomia, mutta sitä saadaan jotenkin sekoittaa puhtaaseen dataan sen puhdistamiseksi, joka tahraa muutakin datamalleja. Tämä on uusi ongelma. Tämä Cambridge Analytica, GSR, Facebook ja monet muut osoittavat harjoittavansa. Ja tämä on uudenlainen rikos, vaikka on vaikea sanoa, mikä täsmälleen rikos se on. Mahdollisesti rikos demokratia vastaan. Henkilökohtainen autonomia ja kansainvälinen suverenisuus ovat piiritettyinä vaali- ja yksityissuojaan äh, äh, niistä huolimatta. Meillä on täällä kansalaisena äh, kansakunnasta, jossa ei ole vielä annettu kansalaisille riittämättömiä oikeuksia, että voisin suoran demokratiaa uudessa mikrokohdentamisen maailmassa jos, ja tietosuodassa. Jos minä kykenen saamaan minun dataani niin tämän datavuodon ää, jälkeen, ja mu, e- e- eikä tässä ne kykenevät auttamaan muita keräämään dataa, niin me tiedämme, että meillä on vielä paljon tekemään, että me voisimme täysin suojella ihmisiä. Erityisesti mitä ma- mahdollisesti tehdään tietorikoksia ja dataa saattaa tuhota niin, että niin viranomaista voi saa tietää sitä. Meidän täytyy seurata Cambridge Analytica-tarinaa, jotta me voisimme tämmöistä sietää, mihin tämä, mihin tämä välttely, välttely johtaa. Asiat ovat erikoisesti edenneet ja sinne tänne, ja Yhdysvaltain kansalaisilla on, on tietosuojaoikeuksia Euroopan lainsäädännön mukaan, niin se osoittaa, mitä monissa maissa asiat ovat kytköksissä äänestäjädataan ja datameklareihin, maali, äh, mainosteollisuuteen ja sosiaalisen median ja radikalisoivan suosituskoneisiin, jotka johtavat siihen, että luodaan valeuutisia ja disinformaatiota vallan saavuttamiseksi. Ja kaikki nämä leikkaavat tietosuojan, yksityisen ja privacy by design kysymyksen suunnittelun tietosuojan kautta, ja nämä ovat olennaisia demokratialle. Nämä ovat uusia kansalaisoikeuksia, erityisesti kun me otamme huomioon, että datarikoksia tehdään mahdollisesti koko väestöryhmiä kohtaan, ja se pyritään mikrokohdennukseen ja makrovaikutukseen. Ja viime viikon Facebookin osakkeenomistajan kokouksessa institutionaaliset investoijat ilmaisivat huolestumisensa heidän investoinnista ja kysyvät, mitäpä jos yritys on vastuussa ihmisoikeuksien joukkomi- massiivisesta rikkomisesta. Ja minun oikeusjutuni aikana on käynyt niin, että nämä yritykset ovat väärin ymmärtäneet, että ne olisivat ainoastaan siinä maassa vastuussa, jos ne ovat rekisteröitä, eikä siellä Yhdysvalloissa, jossa ne ovat tietosuojaviranomaisille rekisteröityneet. Niin Yhdysvaltojen äh, kansalaiset olivat tällaisia vaaleihin puuttumisen ää, äh, ilmeisiä uhreja. Ja vahvat vahtikoirat datarikoksissa valvomassa niitä ovat välttämättömiä ehkäisyvaikutuksen kannalta, jotta mahdolliset vaaleihin puuttujat äh, eivät käyttäisi likaisia temppujaan. Miten tämä olemassa oleva lainsäädäntö, mitä se auttaa demokraattisia instituutioita EU-ssa ulkopuolista asian puuttumiselta, kun tämä datan pesu tapahtuu virallisten vaalikampanjoiden kautta? Ja miten tällaiset välineet, että Facebook on rakentanut mainostajille, kuten custom audience ja lookalikes, miten ne muodostettiin aseiksi ainoastaan niin, että Maiset valtio, ulkovaltiot, vaan myöskin legitiimit kampanjan palveluiden myyjät ja alipalveluiden alihankkijat ja hämärässä toimijat pystyvät käyttämään niitä. Lopuksi toteaisin, että minun kommenttini ovat tarjonneet lisätietoa siitä, miten EUn tietomallisuudesta voidaan hyötyä laajemmin maailmassa. Sitä matkitaan, seurataan muualla maailmassa, sillä on myönteisiä vaikutuksia, ja tämä pitäisi kasvata yleisen tietosuoja-asetuksen myötä. Tämä on erikoinen esimerkki siitä, miten tyypillisesti amerikkalainen ää, ää, teknologiayritysten suosiminen ja haluttomuus miettiä kattavasti eh, henkilösuojaa, jota myöskin tässä me olemme kuitenkin tilanteessa, jossa voimme ehkäistä tulevia huonoja toimia luomasta yhä sofistikoituneita ja eh, softaa, jolla pyritään yhdistämään dataa ja manipuloimaan äänestäjiä. Ja se on luomaan militanttia ajattelua ja mobilisoimalla äänestäjä valikoivasti. Ja, ja poliittisen mikrokohdentamisen kannattaa sanoa, että se on välttämätön keino saada äänestäjät mukaan, mutta näitä poliittista teknologiakoneita rakenneita perusoikeuksien varaan, niin on täysin epäuskottavaa, että demokratialle ei aiheutettaisi harmia, jolle me hyväksy niitä vaikeita läksyjä, joita voimme oppia Cambridge Analytica katastrofista. Kiitos. Thank you very much, Professor Carroll. Kiitoksia, professori Carroll. Ja lopuksi Christopher Wiley, Cambridge Analytican tutkija. Kiitoksia siitä, että tulitte paikalle. Mr. Chair. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Tämä on nyt eh, viides kerta, kun eh, käytän tällaisen puheenvuoron, mutta ehkä kaikkein tärkein. Niin kuin Samani totesi, ihmiset eh, ymmärtävät tarpeet vasta kriisin aikoina parhaalla tavalla. Ja minä kerron teille, että kriisistä todellakin on kyse, ei pelkästään yksityisen liittyvästä, vaan sellaisesta, joka on johtanut siihen, että EU on menettämässä yhden suurimmista jäsenmaista. Ja tämä esimerkki, sen tulisi nyt todellakin avata eh, hälytyskellot kaikissa itse toimin ECL Cambridge Analytica tutkijana 2013-2014 vuosina ja Cambridge Analyticaan perustettiin Robert Mercerin äh, äh, rahoituksen pohjalta. Hän, hän on miljonääri New Yorkista ja Steve Bannon toimi sitten hänen äh, kumppanineen, mitä tulee yrityksen hallinnointiin. Mutta herra Bannon ei ollut huolissaan pelkästään Yhdysvalloista, vaan näki Britannian tärkeänä kumppanina ja tässä Brexitin tärkeänä tekijänä. Ja Jotkut menivät jopa niin pitkälle, että hyödynnettiin hyödynnettiin terveysalan varoja, jotka oli tarkoitettu kehitysmaille nimenomaan hyödyntämään vaalikampanjaa. Ja todellakin kolonialismi näyttää juuri tältä meidän vuosituhannallamme. 2013-2015 Cambridge Analytica eh, rahoitti monimiljoona hanketta, jonka tarkoitus oli eh, saada aikaan psykologinen algoritmi äänestäjistä. Ja Cambridge Analytica ei käyttänyt normaalia markkinointia niin kuin jotkut ovat väittäneet. Ei, vaan tässä todellakin äh, keskityttiin väärintietoihin, propagandan ja huhujen levittämiseen. Haluttiin kohdentaa ähm, mainokset nimenomaan herkkiin tunteellisiin kohtiin ihmisissä ja pyrittiin nimenomaan nostamaan esiin paranoja ja ähm, rotuvihaa tällaisia negatiivisia piirteitä ihmisissä ja niitä levittämään. Kuitenkin tässä ei kuitenkaan ole toimittu siten kuin yleensä toimitaan. Jopa Facebook on toiminut, että tällä tavalla olisi syytä patentoida nämä analyysit, jotka pohjautuvat tunneanalyysin eh, tekemiseen. Dr. Kaukan todellakin perusti tällaisen sovelluksen ja pystyi sitten saamaan ei pelkästään eh, suostumuksensa antaneiden osallistujien tietoja, vaan myös näiden Facebook-kavereiden tiedot. Kun olin Facebookin yhteydessä, sain kuulla, että tohtori Koganilla ei ollut mahdollista kuitenkaan tai lupaa käyttää näitä tietoja poliittisin tai kaupallisiin tarkoituksiin, mutta kuitenkin kolmansille osapuolille näitä tietoja siirrettiin. Ja näistä menettelyistä 2014 kesällä Facebookille tästä tieto välittyi. Ja Facebook hyväksyi tämän ja hyväksyi sen, että tietoja voidaan näin ehdoin kerätä. Ja Facebook hyväksyi sovelluksen ja Facebook ei kuitenkaan olisi tutustunut kaikkiin ehtoihin, on kuitenkin eh, outoa, koska käyttäjää pyydetään aina tutustumaan kaikkiin käyttöehtoihin ja hyväksymään ne, ja sitten se ei itse toimi vastaavasti lainkaan. 2013 loppupuolella yhtiön oltiin yhteydessä ja se sitten pystyy hyödyntämään näitä tietoja, Facebookin tietoja. Trinidadissa yritys toimi ennen kuin se sitten siirsi toimintansa Yhdysvaltoihin ja siellä sen tuli kerätä eh, palvelimilta tietoja ja välttämättä tähän ei tarvittu käyttäjän omaa suoraa suostumusta. 2015 kyseinen yritys sai Cambridge Analyticalta jakoa varten videoita eh, Nigeriaan. Ne kohdennettiin. Ja eh, hurjaa eh, videomateriaalia erilaisista ihmisten teloituksista levitettiin. Ja sama yritys sitten sai kuitenkin huomattavan äh, varo, äh, äh, varaerän ja rahoituksen, eh, joka oli yhteydessä Brexitin ja sen, siihen liittyvään kampanjointiin. Ja nämä varat oli mahdollistettu yrityksen käyttöön. Kuitenkin Britanniassa vaalilainsäädäntö on varsin tiukka siitä, miten varat voidaan käyttää ja miten on mahdollista välttyä ylityksiltä. Mutta näin kuitenkin toimittiin tässä kansanäänestyksen yhteydessä. Eli varat suunnattiin EAQ-yhtiön kautta näille toimijoille. Ja tässä oli näitä rajoja huomattavastikin rikottu ja ylitetty. Facebook on vahvistanut parlamentaarisessa tutkinnassa, että sillä olisi ollut erilaisia kohdeyleisöjä, eli henkilötiedot jaettiin eh, yrityksen kautta. Nyt tutkinta on kesken. Katsotaan, onko tässä tietosuojarikoksia tapahtunut kampanjan aikana. Viime vuonna, kun tutkinta mentiin, katsottiin, että asiakirjoista poistettaisiin tärkeimmät nimet ja sen jälkeen, kun Kanjan oli julkaissut nämä tiedot, edelleen oli mahdollisuus päästä näihin tietoihin ja mutta useampiakin nimitietoja. Eli tässä ilmeisesti todisteita jollain tavalla myöskin muokkailtiin. Resamin neuvonantaja on ollut suorassa yhteydessä tämän rahoitusmenettelyn kanssa, jossa Cambridge Analytica hyödynnettiin, eli tiedettiin mitä tapahtui ja haluttiinkin tutkinta keskeyttää, haluttiin ensin toteuttaa Brexit. Tämä on ollut suurin varojen käyttöerä, mitä tulee Live-kampanjointiin. Ja tässä kannattaa ymmärtää, että todellakin Live-kampanjan strategia on ollut tässä taustalla. Eli tässä on nyt vaikutettu siihen, mitä kansalaiset tekevät, ja tällä kaikella on vaikutusta heidän tulevaisuuteensa. En myöskään usko, että Brexitin tulos olisi ollut perusteltu ja reilu. Valitettavasti mitään korjausmenettelyä Britannian laki ei tarjoa. Eli jos eh, vaalivilvistä tai vaalirikoksista on kyse, voidaan eh, mennä eh, tilanteen ja vaalien kansanäänestyksen uudistamiseen, mutta se ei kuitenkaan näissä yhteyksissä ole mahdollista. Melko lailla varmaa on kuitenkin, että tässä on taustalla väärinkäytöksiä, koska on hyödynnetty ulkomaisia yhtiöitä ja Facebook-tietoja. Facebook mahdollisti tämän ja Mark Zuckerberg ei kuitenkaan ollut valmis vastaamaan olennaisiin kysymyksiin tämän aiheen tiimoilta. Jos Zimbabwessa tai Nigerissä tämä olisi tapahtunut, niin ilman muuta EU olisi vaatunut, että on järjestettävä uudet vaalit. Ehkäpä olisi nyt syytä toimia samoin omalla mantereellamme. Maastrichtissahan, Maastrichtin sopimuksessa todellakin en, todetaan, että tällaisista perusoikeuksista on pidettävä kiinni ja myöskin ihmisoikeusperuskirjassa todetaan, että on toimittava reilulta ja rehelliseltä pohjalta. Kannattaa muistaa, että UK on pitäydyttävä näihin perusperiaatteisiin, mitä tulee eh, ihmisoikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen. Ja ihmiset eh, menettävät sitten omia oikeuksiaan tällaisten korruptoituneiden menettelyjen vuoksi. Ei tässä nyt ole kyse siitä, tulisiko Britannian säilyä EU:ssa vai ei, vaan tässä on kyse siitä, että oikeusvaltioperiaatteen ja siihen liittyvien sääntöjen tulisi aina päteä ja toteutua. Nyt ensimmäistä kertaa EU on menettämässä yhden jäsenvaltioistaan. Meidän on oltava todellakin varmoja siitä, että kaikki toipii todellisen kunnollisen oikeusperustan pohjalta. 2015 Facebook sai tiedon Cambridge Analytican toimista. Se ei silloin toiminut mitään. Vasta kolme viikkoa sen jälkeen, kun suurissa kansainvälisissä lehdissä asia tuotiin esiin, tämän tapahtui. Facebookin eh, asiajat pyrkivät mm, eh, uhkailemaan minua ja myöskin he eh, uhkasivat lakimiestensä käytöllä. Ja sitten tutkintavaliokunta, parlamentin tutkintavaliokunta toteaa, että yhtiö on, että tällainen uhkailu, toimittajien uhkailu olisi Britanniassa ihan normaalia käytäntöä. On hieman ikävää ja valiteltavaa, että Facebook ei ryhtynyt mihinkään toimiin. Yksi varajohtajista oli yhteydessä minun asianajajin näissä asioissa, mutta viime hetkellä kuitenkin sitten eivät olleet valmiita etenemään. Minähän en ole tutkinnan kohteena, mutta silti minut on nyt ähm, otettu pois äh, Facebookin alustalta monesta eri syystä. Ja todellakin tätä on kommentoitu ja pidetty ihan uskomattomana, sitähän se onkin. Jos paljasta ja äh, tällä tavalla poistetaan, se on ihan uskomatonta. Ja onko mahdollista, että näin tehdään, jos tehdään, niin sillä helposti vaikutetaan tämän tyyppisen ihmisen äh, elinkeinon toteutumiseen. Eli voidaanko tällä tavalla täysin mielivaltaisesti poistaa ihmistä, laittaa heidät mustalle listalle vain yhtiön toimesta? Silikon välin eh, kauttahan nämä omistuskysymykset monesti hoidetaan näiden alustojen osalta, mutta minä en voi tehdä muuta kuin ajatella, että tässä ei ollut kyse mistään muusta kuin Facebookin kostoiskusta ja rangaistuksesta, joka minun kohdistettiin. Facebook totesi, että minun tulisi antaa oma puhelimeni ja tietokoneeni tämän eh, tapahtuneen jälkeen. Ja katsottiin, että tällä tavalla saataisiin lisätodistusmateriaalia tutkintaan. Facebook totesi, että minä jollain tavalla olisin vaikuttanut tutkinnan kulkuun. Yhtiö ei tunnu välittävän siitä, että tässä todellakin on kohdennettu oikeudellisia toimia yhtiötä kohtaan. Ja sanottiin, että esimerkiksi minulla ei ole mahdollista, ollut mahdollista päästä enää omaan profiiliin ja niinpä tietyissä tuedoissa, jotka esimerkiksi liittyvät Brexit-käsittelyyn, on aukkoja. Ja on mahdotonta esimerkiksi UK, eh, jossa tällaiset rikokset ovat tapahtuneet, vaatia eh, näitä yrityksiä verolle. Ja on ihan selvää, että kun näitä kysymyksiä esitettiin, Zuckerbergille hän ei ollut kykenevä kunnolla vastaamaan todetaan, että eh, laki, sen pykälät eivät pysy teknologisen kehityksen mukana, mutta on erittäin tärkeää, että kuitenkaan tekniikkaa ja teknologista kehitystä ei päästä kuin koiraa veräjästä. Varsin pian e, internet on mukana kaikessa, kaikessa kotitaloudessamme ja arjessamme esimerkiksi, e, miten ylipäätään elämme ja autoillamme ajamme. Ja siksi nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä ja tarvittaisiin parempi sääntelykehys. Tietysti tietosuoja-asetus, e, miten siinä huomioidaan avoimuus ja minkä eh, tyyppisiä menettelyjä on ajateltu näille sosiaalisen median alustoille ja foorumeille. näkymättömät tietoketjut muodostavat myöskin eh, suuren haasteen ja se myöskin se että mitä ja mitä tahoa on valvottava ja missä valvotaho on, jos kaikki laitteet ovat jollain tavalla kytköksä toisensa ja mitä ovat varsinaiset henkilötiedot, e, kutsut ynnä muut, miten ne määritellään ja mihin raja vedetään. No niin, jos teillä on kysyttävää, niin sitten mielelläni vastaan myös niihin. now uh, I'm the villain, and you're. That's fine. Um, you get a bit, you get in conclusion, there's lots of things that we can do about it. and it, and it starts with you. Paljon voidaan tehdä, teistä kannattaa lähteä liikkeelle. I'm just about to really ruthlessly... No nyt minä aion ehdottomasti sitten kyllä pitää huolta näistä aikarajoista armottomasti. Mennään suoraan kysymyksiin, hyvät kollegat minuutti kysymystä. Ja luettelo on todella huolellisesti tässä koostettu. Älkää kyseenalaistako sitä. Luettelo se vain on. Ja oikeudenmukainen. Minuutti. Kun tämä minuutin kysymys esitetään, täytyy sanoa, kenelle tuon kysymyksen suuntaa. Ja vastaajalla on kaksi minuuttia aikaa. Se on ainoa tapa, jolla tässä päästään eteenpäin. Eikä maailma kritisoi meitä siitä, mitä viime kerralla tapahtui. Aloitetaan valiokunnista. Spinelli ensimmäisenä AFKO-valiokunnasta. Yes, good evening. I'll ask a question on behalf... Esitän kysymyksen Danuta Hybnerin nimissä. Hän on perustuslaillisen valiokunnan puheenjohtaja. Kysymys on suunnattu Elizabeth Denhamilla. Hyvä Robert Denham. Tässä digitalisoidussa ajassa, miten voimme lainsäätäjinä löytää oikean tasapainon niiden mahdollisuuksien välillä, joita internet tarjoaa äänestäjille tiedottamisen ja sen vaaran välillä, että tällaisiin päätöksiin saatetaan vaikuttaa ei avoimella ja mahdollisesti laittomalla tavalla. Edustaja Denham, kaksi minuuttia. Niin, kiitoksia. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Tuossa raportissa, jota työstämme ja joka julkaistaan myöhemmin tässä kuussa, olemme kovin tietoisia siitä, miten arvokas sosiaalinen media on poliitikoille, ja poliittisille puolueille, jotta nämä voivat pitää yhteyttä äänestäjiinsä ja rohkaista demokraattisen osallistumisen samalla kuitenkin. Tämä täytyy kaikki hoitaa oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla ja se täytyy tehdä myös laillisesti oikealla tavalla. Ja kun olemme Mm, haastatellut kaikkia poliittisia puolueita Yhdistyneessä kuningaskunnassa puhunut niiden kanssa siitä, millä tavalla ne käyttävät henkilötietoja ja tietoanalyysejä yksilöihin yhteydenottamiseen, niin silloin meillä on paljon enemmän yksityiskohtia tässä suhteessa. Meillä on myös sanottu, että puolueesta tuntuu, että teknologia on mennyt edelle, kun pohditaan yksityisyyttä, avoimuutta ja etiikkaa. Eli nyt on oikea aika pitää eettinen tauko ja katsoa näitä prosesseja ja katsoa sitä, millä tavalla tietoa voidaan käyttää, jotta voidaan mikrokohdentaa se yksilöihin. Meidän täytyy katsoa niitä ihmisiä, jotka ovat edessämme ja olla varmoin siitä, että me luo mitään sellaisia kammioita, joissa ei voida käydä julkista keskustelua asioista. Tässä raportissa me aiomme suositella sellaista säännöstä, jota pitäisi käyttää poliittisissa kampanjoissa poliittisilla puolueilla, kun tietoja käytetään ja tietoja analysoidaan. Ja mielestäni me saamme kyllä paljon tässä suhteessa suurilta puolueilta apua niin niissä yksityiskohdissa, joita täytyy ottaa käyttöön. Puheenjohtaja, kiitoksia. Juurivaliokunnan varapuheenjohtaja Ferrar, minuutti. Kiitoksia, kiitoksia, hyvää iltaa puheenjohtaja. Kysymykseni Christopher Wilelle. Annan hänelle mahdollisuuden siis jatkaa puheenvuoroaan. Äskettäinen keinoälyn kehitys luo erilaisia juridisia kysymyksiä, eettisiä kysymyksiä. Voisitteko selventää, millä tavalla näitä analyysejä tehtiin käytännössä? Ja onko keskusteltu siitä, miten laillisia ne ovat ja mitkä niiden eettiset näkökohdat ovat suhteessa EU-kansalaisiin? paili kaksi minuuttia. Kiitoksia. Jos ymmärtäisin tämän kysymyksen oikein. Miten tämä tehtiin ja pohdittiinko siis EU-kansalaisten asemaa? Ko? No niin. Paljon tietoa saatiin sen Facebook-järjestelyn kautta, josta puhuttiin myös erilaisten tietovälitysyritysten kautta. Ja kaikki tuo tieto on sitten koottu yhdeksi tietokanta rekisteriksi, jossa nähdään se, mitä ihmiset tekevät internetympäristössä, mihin käyttävät rahaa, missä asuvat, ottavatko lainaa ja niin poispäin. Ja sitten näyte näistä tiedoista, jossa ihmiset täyttävät esimerkiksi psykologisia tutkimuksia, laitetaan tähän yhteyteen, jotta katsotaan, mitä, mitä ristikkäissuhteita niillä on. Eli tällä tavalla nämä algoritmit rakennetaan ja noita algoritmeja sitten yhdistetään Facebookin alustaan, jotta voidaan kohdistaa toimet tiettyihin osiin väestöä, riippuen siitä, mitä asiakas haluaa. Kun sitten puhutaan EU-kansalaisista, tiedän, että itse olen ottanut usean otteeseen esille yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalainsäädännön ja olin sitä mieltä usein, että se ei jätetä ihan huomiotta. Eli ainakin kun olin paikalla, niin itse pohdin sitä, että tämä asia otettaisiin esille tietosuoja asetusten suhteessa, ei pelkästään suhteessa siis EU-kansalaisiin, vaan siihen, että me olemme myöskin osa EUta vielä. Ja kaikki henkilöt riippumatta kansalaisuudesta ovat niitä, joilla tällaiset oikeudet on. Mutta nämä siis jätettiin huomiota valitettavasti puheenjohtaja. Kiitoksia. Sean Kelly, Itren puheenjohtaja, minuutti. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille puhujille. Ihan näin aluksi meillä on aiempi Facebookin työntekijä ja Cambridge työn, Analytican työntekijä täällä Kysymykset Sandelle. Facebookin sisäinen kuuleminen ja nämä rikkomukset, onko se riittävää? Eikö tämän pitäisi olla riippumaton ulkoinen kuuleminen eikä mikään sisäinen kuuleminen? Minä työskentelin esittelijänä tietosuoja-asetuksessa ja olin mukana myös Piilaksossa käymässä. Ja siellä kovasti kiiteltiin tietosuoja-asetusta ja sanottiin, että siitä pitäisi tehdä maailmanlaajuinen. Samalla saada kuulla, että Afrikassa, Australiassa, Aasiassa, Lähi-idässä olla huolestuneita tämän asetuksen lai- soveltamisesta. Eikö tässä sitten ole ristiriitaisuus? Sandi, kaksi minuuttia. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Kun katsotaan ensimmäinen kysymys, eli kuuleminen näistä hakemuksista, tai monet hakemukset, jotka ovat saattaneet rikkoa Facebookin ehtoja, olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että tämä hoidettaisiin parhaiten ulkoisen kuulemisen avulla. Yksi niistä suurista ongelmista, joka meillä on teknologiateollisuudessa, on avoimuuden puute. Ei pelkästään sen suhteen, miten algoritmit toimivat, vaan myös miten ö, yritykset toimivat. Ja tässä suhteessa olisin aivan ehdottomasti samaa mieltä, että tällainen kuuleminen täytyisi hoitaa ulkoisesti riippumattoman tahon kautta. Toinen kysymyksenne. En ole ihan varma, että ymmärsinkö tuon kysymyksen ydintä mikä se ihan avainkohta on, jonka, jota pyritte ymmärtämään? No niin, meillä on nämä samat ongelmat. Eli Facebook pyrkii rajoittamaan tietosuoja-asetuksen vastuullisuutta. Ja Aasia, Afrikka, lähi niiden ö, käyttöoikeudet alun, alun, alun perin liittyvät Irlantiin. Niin, anteeksi. Siis onko kysymykseni se, että, että Pitäisikö tämä sallia tietosuoja-asetuksen puitteissa vai miksi kampanjassa näin tehdään? Uh, no, no voisi ehkä ajatella, että koska tietosuojastus soveltuu pelkästään Euroopan unionin näin voitaisiin tehdä, mutta samalla näyttää siltä, että on ristiriitaista siinä mielessä, että tietosuoja kiitetään ja sitten sanotaan, että sitä pitäisi soveltaa maailmanlaajuisesti, mutta kaikki Irlannissa olleet siirretään pois Euroopasta. Niin, no, en usko, että se tapa, jolla sitä sovelletaan, on tietosuojasetuksen hengen mukaista tai sen hengen mukaista, mitä tässä on kuvailtu, eli että sovellettaisiin sen tarjoamaa suojaa maailmanlaajuisesti. Jos ne todella haluaisivat toimia tässä hengessä, niin ne eivät tietenkään olisi siirtäneet noita tilejä pois Irlannista. Ja tietenkin tästä syntyy myös kysymys siitä, että millä tavalla määritellään tiedot esimerkiksi viesteissä, jotka ovat EU-kansalaisen ja ei-EU-kansalaisen välillä käytyjä. Missä tuo tieto on? Se, mitä tässä tapahtuu, eli kaikki vastaukset näihin kysymyksiin kyllä varmasti ratkeavat sitten niissä oikeustapauksissa, jotka ovat jo käynnistyneet. Kyllä tämä varmaan tuomioistuimissa ratkaistaan. Puheenjohtaja, kiitoksia. Lisäsin tätä aikaa. Olisi ollut hullua, jos ei olisi saatu tätä selvennystä. Seuraava kysymys, Libe ja Liben puheenjohtaja, joka on paikalla. Hän on ainoa puheenjohtaja, joka on paikalla. E- eli esitän kysymykseni, se on Wailille. No kiva, että jotkut tulevat paikalle. Kun tiedetään, mitä tiedämme, ja se mitä Christopher sanoit Cambridge Analytican vaikutuksesta, puhuit Yhdistyneen kuningasan Brexit-kansanäänestyksestä, mutta myös muut mahdolliset vaalit. Puhuit siitä, että yritysten tietoja on luonnosteltu esimerkiksi SCL-ryhmän e kautta. Ja tässä on selkeitä päällekkäisyyksiä rahoittajien välillä. Mik, kysymykseni on se, mikä on mielestäsi todennäköisyys sille, että algoritmeja käytetään edelleenkin, niitä, joita siis Cambridge Analytica on luonut tulevissa vaaleissa? Mitä olet mieltä tällaista kerrannaisvaikutuksesta muihin vaaleihin? Sillä meillähän on myös EU-kattavat vaalit tulossa. Ymmärtääkseni kysymyksessä on kaksi osaa. Mitä algoritmeille tapahtuu ja toiseksi? Mitä vaikutuksia yrityksillä on ollut muissa, muilla oikeustoimialueilla? Ymmärsinkö oikein? Olen skeptinen sen suhteen, että yritys on aidosti vetäytymässä sata yhden hatun pois. Muita, oli muita yrityksiä, joissa on samat henkilöt mukana, on vähän epäilyttävä Jos ajatellaan, että 10 miljoonia dollareita näiden algoritmien kehittämiseen ja datajoukkojen kehittämiseen luotiin, niin olisi voimakkaita kannustimia säilyttää nämä investoinnit jossain muussa muodossa ilmeisesti, mutta en voi spekuloida sitä, mitä Cambridge Analytica tekee, koska en ole siellä. Mitä muihin oikeustoimialueisiin tulee? Yritys on kiertänyt maailmaa ja samessani korruptoinut äh, uusia demokratioita, haudata demokratioita hyödyntämällä järjestelmien haurautta voiton tavoittelussa. Minua rohkaisee se, että on maita, kuten Trinidad jotka ottavat tämän vakavasti. He ajattelevat niin, että tämä on uudenlaista datakolonialismia, se yksi maa puuttuu toiseen maan asioihin. Onko tämä vastaus? Okay. Niin, kiitoksia. Tässä nyt mennään vähän ajan yli IMKO-edustaja Koratsa Vilt, Claude, and I would like to... Kiitos. Todellakin eh, totesitte tässä, eh, ei pelkästään eh, demokratialle vaarassa, vaan myöskin nämä kansanäänestys- ja äänestysprosessit. Usein Facebook on mm, pahoitellut, todennut olleensa väärässä, ei riittävän varovainen. Ja kyllä tässä kaupallisen valtaan tulee myöskin muu vastuunkanto yhdistää. Ja kannattaa muistaa, miten poistaa sitten laiton sisältö online-informaatiosta. Ja tämä kysymys Elisabetin suuntaan, eli kysyn. Facebookin mekanismit sen vahvistamiseksi, että tällaista rikkomusta ei enää tapahdu, riittävätkö ne? on puhuttu muutamista toimista. Riittävätkö ne teidän mielestänne? Ja toinen kysymys, mihin toimiin tulisi mennä EU-tasolla, toimielintasolla, jos halutaan lisätä avoimuutta? Ja kolmas kysymys, miten voidaan online-mahdollisuuksien yhteydessä suojata lapsia ja millä tavalla tässä Facebook toimii ja onko se mahdollisesti poistamassa sisältöä? Elisabeth, kaksi minuuttia. Kiitos. Kysyitte, ovat, onko Facebook esittänyt toimia eh, ja riittävätkö ne, mitä tulee tietojen suojan? No, aika tulee näyttämään. Varmasti enemmänkin tulee vielä tehdä raporttimme ähm, ja ne toimet, joita on tehty raporttimme jälkeen. Tästä varmasti tulee vielä lisää, mutta kyse ei ole pelkästään Facebookista, kun avoimuudesta puhutaan, kun puhutaan reilumasta ja asetuksen mukaisesta toiminnasta. On myös muita vastaavia online-foorumeita ja aika tulee näyttämään, mihin tilanne Facebookin osalta kehittyy. Ja tutkinta monilta osin on kesken myöskin EUn tietosuojakollegoiden taholta. Ja tietosuojavaltuutettu on myöskin perustanut työryhmän, joka tarkastelee kaikkia näitä kysymyksiä. Ja toinen kysymyksenne oli, minkä tyyppisiin toimiin EU-toimielimet voisivat mennä. Yleinen tietosuoja-asetus on sinällään tärkeä ensimmäinen askel, ja tähän liittyy myös monia eettisiä kysymyksiä, joita toimielimetkään eivät saisi unohtaa. Giovanni Bartarelli. Hän on tehnyt paljon tietosuojaetiikkaan liittyvää työtä ja nyt ollaan myöskin tietosuojaetiikkaan liittyvää keskusperustamassa, sillä nämä eivät ole välttämättä mustavalkoisia oikeudellisia kysymyksiä, harmaita alueita ja eettisiä kysymyksiä on paljon. Ja on tärkeää, että parlamentaaritkotkaan eivät näitä unohda. Ja sitten viimeinen kysymys kysyitte lasten ja netin yhteydestä. Tietosuoja-asetuksessa on säännöksiä, jotka liittyvät lapsiin. Internet-palvelun tarjoajien tulisi tarjota palveluita, jotka käyvät myös lapsille. On mielenkiintoista, että tietosuojalainsäädännössä Britannia totesi, että olisi tärkeää kehittää käytännön säännöt juuri kun mietitään lapsille suunnattuja palveluja, ja tässä voidaan varmasti puhua askeleesta oikeaan suuntaan. Kulttuurivaliokunnasta puheenjohtaja Frayen. Kiitokset Kiitos tähän asti saaduista tiedoista ja myöskin varsin avoimesta linjasta, mitä tulee näihin vastauksiin. Esittäisin kaksi kysymystä kulttuurivaliokunnasta Kuinka voidaan pitää huoli siitä, että ihmisoikeusyleissopimuksen artikla 10 ja perusoikeuskirjan artikla 11, eli jossa puhutaan eh, median monimuotoisuus, kuinka eh, tämä voidaan taata. Tietysti eh, tietoanalyysi on toteutettu ihan sääntöön mukaisesti, jos käyttäjä on antanut sille suostumuksensa. Ja olisi tietysti ajateltava, miten voidaan antaa mahdollisimman neutraalilta pohjalta nämä tiedot. Eli onko mahdollista, että tämä jollain tavalla vaikuttaa mahdollisuuteen saada ja voida muodostaa mahdollisimman laaja mielikuva tilanteista ja miten sitten Brexit ja vastaavissa vaalitilanteissa, eh, kun nyt on ilmeisestikin vahvasti vaikutettu ihmisten, ihmisten mielipiteisiin. Ette viitannut tällä kysymyksellä kehenkään erityisesti, vaanko antaa sen Carolille. mistä Parakilas. Äh, Parakilas tai Vaili ehkä. Parakilas, Vaili. I can attempt Voin yrittää vastata tähän kysymykseen. Kiitos siitä. Olen samaa mieltä, että kaikukammiot ovat valtava ongelma. teknologiayritysten täytyy puuttua tähän ja täytyy, niin täytyy olla selvillä niistä vaikutuksista, joita tulee, kun ympäröi ihmiset yhä enemmän uutisilla, jotka he tuntevat ja asioilla, jotka ovat heille tuttuja. Toinen kysymys on, että kulloinen algoritmeja, jotka pyrkivät osallistamaan ihmisiä kaikukammioihin, ne voivat johtaisi myöskin valeuutisiin ja muihin sisältöongelmiin. Eli äh, teknologiayritysten kannalta ne eivät ole historiallisesti pohtineet tätä ongelmaa vakavasti, tarpeeksi vakavasti. Uskon, että ne miettivät sitä syvällisemmin, mutta työtä on tehtävänä enemmänkin. Ja säätelyn näkökulmasta eniten tarvitaan eniten seurattavuutta siinä, miten algoritmit toimivat ja minkälaisia tuloksia tuotteita tulee siitä. Teknologia yrityksellä pitäisi olla matriisi, joka auttaa määrittelemään, kuinka paha ongelma oikein on kyseessä, ja se auttaa sen ratkaisemaan. Matsola, kaksi minuuttia. Speaking out. Kiitoksia, kiitoksia rohkeudesta, että käytitte puheenvuoron täällä. Tämähän on sellainen aikakausi, jossa tiedot ovat uusi valuutta, jolla häikäilemättömät poliitikot käyvät kauppaa ja käyttävät meidän tietojamme propagandan naamioimiseksi faktoiksi. Meidän täytyy katsoa, mitä porsaareikiä edelleen on olemassa. Kyseessä on skandaali, jossa kysymys ei ole pelkästään tiedon väärinkäytöstä, vaan järjestelmästä, joka on rakennettu mm, meitä vastaan käyttämiseksi. Tulen Maltalta ja olen nähnyt, miten Cambridge Analytical oli oma rooli. En vieläkään emme tiedä, mikä rooli kaikilla tällä tietojen keräämisellä oli ja kuka sen keräämisen takana on. Kysymykseni on se, että mitä voidaan tehdä eurooppalaisella tasolla, jotta näin ei tapahtuisi uudelleen. Ja tämä Cat Walladerille väärinkäytösten paljastajat ovat aktiivisia. Ja Parakilakselle kysymys, mitä Facebook voi tehdä? Ai yksi kysymys vaan vai? Ai, no, No, no tämä jonkinlaillekin toiselle sitten. Eli mitä Facebook voi tehdä? Jotta me emme, te, emme tekisi tätä, käysi, kävisi tätä kuulemistilaisuutta muutaman vuoden kuluttua. Niin, no, Carol, kaksi minuuttia. Kuten totesin tässä alustuksessa, niin olen todellakin sitä mieltä, että on äärimmäisen tärkeää, että saadaan nähdä, mitä itse asiassa aiemmin tapahtui näyttää siltä, että on ihan epätoista Facebookin puolelta, että puhutaan vain tulevaisuudesta, minä näin eteenpäin. Mutta jolle me todella ymmärrä, mitä täysin tapahtui tämä kriittisten vaalien aikana ja tarkalleen sitä, millä tavalla vaalilainsäädäntöämme mahdollisesti kierrettiin, niin silloin en usko, että voidaan estää tämän toistuminen tulevaisuudessa. Ja ehdottomasti tämä tietysti vaikuttaa myös teidän tulevaisuuteen ja kaikkeen tulevaisuuteen. Eli rohkaisisin siinä, että todellakin ottaisitte asian esille. Sillä kaikki nämä tutkimukset, kun tässä alustuksessa totesin, ja jotka ovat tapahtuneet yhdistyneessä kuningaskunnassa, monet tutkimukset monien viranomaisten puolesta, kaikki liittyvät Cambridge Analyticaan ja siihen liittyviin yrityksiin, ja kaikki taas tämä puolestaan liittyy näihin Cambridge Analytican omistajiin, Steve Bannonin, ja muihin. Vielä kerran pyytäisin teitä esittämään kysymyksen omalta jäsenelleen Nigel Faragelle. Minusta hänellä on ehdottomasti eh, mahdollisuus hiukan valaista tätä asiaa. Hän ei nimittäin vastaa lehtimiesten kysymyksiin. Minulla ei ole mitään iloa siitä, että esitän hänelle kysymyksiä. Eli kysykää häneltä näitä kysymyksiä meidän nimissämme, jos vain sopii puheenjohtaja. Kiitoksia. Birgit Zippel Libestä seuraavana. Kiitos. Kysymys Lisbeth Enamille. Voisitteko vielä selventää käyttäjille, eh, mitä tietoja Facebook käsittelee? Eh, sisältötietoja eh, vai käyttäjätietoja? ja miltä pohjalta, eh, tehdään tästä profiili vai jonkinlaista aggregoituja tietoja, jotka sitten annetaan sovelluksille tai Cambridge Analytican tyyppisille tai muille käyttäjille? Ja paljastuksethan osoittivat sen, että profiilit ja tiedot, niitä voidaan helposti käyttää ihmisten manipulointiin tai toisinpäin sanottuna äänten ostamiseen, äänten ostamiseen, jos näitä profiileja hyödynnetään. Ja tällä tavalla todellakin heikennetään demokratiapohjaa. Ja miten te suhtaudutte tietosuoja-asetuksen ja e-privacy-säädöksen, miten niitä tässä yhteydessä voidaan hyödyntää? Uh, so if I start, that is one of the issues we're looking... Tämä on yksi kysymys, jota tarkastelemme osana tutkimustamme. Mikä data meni minne? Miten tieto virtasjärjestelmässä, miten sitä yhdistettiin muuhun dataan, muilta tietomeklareilta, mitä algoritmeja käytettiin tietojen käsittelyyn. Meillä on valtava volyymi, satoja terabitteja ja pyrimme pääsemään asiasta selville ja raportissa saada, ja mitä tietosuojastuksen tulevaisuudesta tietosuojastus tarjoaa ää, viranomaisille hyvät mahdollisuudet seurata auditointipolkoa, paremmat mahdollisuudet selvittää algoritmeja, miten ne toimivat järjestelmässä. Mahdollisuus seurata niiden toimintaa paikan päällä on erittäin tärkeää ja meidän valtuutemme auditoille merkitsee, että me voimme toimia paikan päällä, perehtyä infrastruktuuriin ja ymmärrämme, miten tietovirrat kulkevat. Ja kuten tietosuojaviran päällikkö sanoi, tietovirtoja täytyy seurata. Eli se on hyvin suunniteltu asetus, mutta se jatkoa täytyy seurata. Steven. Helge Steven CCR. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tämän kokouksen aihe on Facebook-skandaali ja Cambridge Analytica. En ole varma, pitäisikö meidän kertavasti rajoittaa keskustelua tähän kysymykseen. Ja Robert Denhall, kysymykseni on teille. Yhdistyneen kuningaskunnan tietovalvonnan, voisiko sanoa, että skandaali yksittäinen tapahtuma, vai onko muita alusta, jotka tekevät samaa, eli keräävät dataa käyttäjiltä, jotka ovat välttämättä antaneet suostumustaan ja myyvät sitten tätä dataa tai mahdollistavat kohdennetut mainokset henkilökohtaisen profiilin pohjalta. Yritysten ei pidä sallia myydä ää, käyttäjien dataa eteenpäin ilman suostumusta. Ja toinen osa kysymyksessäni on, että oletteko sitä mieltä yleinen tietosuoja muuttaa mitään? Vai jotakin siihen, että pienet pelaajat joutuvat noudattamaan sitä ja isot ää, toimijat haluavat kiertää pystyvät kertomaan sen. Tiedän, että edellinen kysymys oli samanlainen, mutta haluaisin taas jämpti vastauksen tähän. You asked me if I thought that activity... Eli toimet, joista nyt tässä puhumme Cambridge Analytica ja Facebookin osalta, voiko näin tapahtua myös muilla alustoilla, tai onko muita sovelluksia tai väärinkäytöksiä, vääränlaista henkilötietojen myyntiä? Vastaukseni olisi kyllä poliittisilla areenoilla on muitakin konsulttiyhtiöitä, jotka kyllä hyödyntävät eh, tietojen keruuta ja analyytikkoja ja avoimuutta ei ole riittävästi monenkaan foorumin osalta. Tietysti Facebook on yksi eh, suurista eh, tällä saralla ja nyt on keskitytty eh, tähän tilanteeseen eh, UKssa, mutta kyllä, kyllä näin käy muuallakin ja tietosuojavaltuutetut, parlamentirkot, käyttäjät, eh, journalistit ovat tässä nyt korvat hörällään, eli nyt ollaan hyvin, eletään hyvin herkkiä aikoja, mitä tulee tietosuojaan. Ja kysyitte, muuttaako yleinen tietosuoja-asetus mitään vai tuleeko siitä taakka PK-yrityksille? Katsoisin, että asetus on tärkeä askel, ainakin se on yksi askel. Ja kannattaa muistaa, että se on säädös, joka on kirjattu paperille, mutta nyt olennaista on se, miten lakia täytäntöön pannaan. Eli miten toimitaan, miten tietosuojaviranomaiset ovat valmiita toimimaan sanktioiden muodossa esimerkiksi ja käyttäjät, kansalaiset, heidän tulee ymmärtää myöskin oma oikeutensa toimia. Emme voi lähettää tarkastajia joka paikkaan, mutta käyttäjiä, kansalaisia on miljoonia ja he voivat itse pitää kiinni omista oikeuksistaan. Eli täytäntöönpano ja lainhallinnointi ovat tässä avainasemassa tietysti aika vie ennen kuin koko skenaario muuttuu ja kannattaa muistaa, ettei tässä nyt ole suuri vastaan pieni asettelusta kyse, kun puhutaan tietosuoja-asetuksesta, vaan tietosuoja valtuudet varmasti tulevat olemaan suhteellisia sen suhteen, miten tätä lakia äh, halutaan sovellettavan, ja näin kannattaa tehdä. Sophie Intervelt, please. Sophie Netfeldt, Liben koordinaattori Aldesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin nopeasti. Ensinnäkin Wilille. Euroopan komissio haluaa ottaa käyttöön yrityksen Hallentin, joka tulee mukaan yhteensopivuushankkeeseen. Se on myös tehnyt yhteistyötä Cambridge Analytican kanssa. Onko teidän mielestänne tämä järkevä valinta komissiolta? Sitten ICOsta. E-, e-, Eurooppa on Steve Bannonin uusi metsästysmaa, vaikka hänellä onkin täällä ECRC ja ENFssä tukijoita. Myös on Breitbartissa todettu, että hän haluaa auttaa vaalikampanjassa Euroopassa. Mitä ICO aikoo tehdä varmistaakseen, että se ei saa käyttää laittomia menettelyitä? Ja onko tämä toiminta riittävä nopeus? Puututte asiaan. Uh, Kahdella kysymys, henkilöllä kysymys. Kiitoksia, Sofi. No voi ei. Voili ensimmäisenä. my question. Ihan selvittääkö ne asiat? Kysymys koski Balantiria, eikö niin? Kyllä. Balantirin henkilökuntaa tuli Cambridge Analytican toimistoon, niin he työskentelevät monissa projekteissa, jotka kovasin. Näin silloin, kun olin siellä töissä. Ei ole luultavasti minun tehtäväni kertoa EU-instituutioille, kenen kanssa sopimuksia pitäisi tehdä. Sanoisinpa kuitenkin, että tämä on paljastanut sen, että se, että yksi yritys työskentelee yhden asian parissa ja toinen virallisesti työskentelee toisen parissa, tämä tarkoittaisi se, että, että heidän henkilöstönsä ei sitten tutkan alapuolella ikään kuin henkilökohtaisella tasolla, kun paljon sanoi, että se jakaisi informaatiota eteenpäin. Minä sitten luotte mekanismi, jotka takaisivat sen, että mikä tahansa yritys, joka työskentelee joku projektin kanssa, tekee transparentiksi sen kanssa, mitä, minkä parissa työskentelee, minkä parissa sen henkilökunta työskentelee siinä sivussa. Ja Denham keuksellisesti, koska hän oli kysymys halusin selittää asian, että kysymys ei ole ainoastaan Yhdysvallan kuningaskunnan tietosuojaviranomaista, vaan kysymys on kaikista eurooppalaisista tietosuojaviranomaista, joiden täytyy olla varpaillaan näiden asioiden suhteen. Ja haluaisin sanoa, että kysymyksistä on sekä algoritmeista että lähdedatasta. Ja, ja ne, mä luulen välineitä voimme antaa ilmoituksen yritykselle joko poistaa algoritmin käytön tai lopettaa tietojen käsittely. Ja määräykset lopettaa tietojen käsittely, ne ovat olleet yhtä vahvoja ja ovat vahvempiakin kuin hallinnolliset sakot. E. Kiitoksia. Barbara Spinelli, Guen Libe koordinaattori Una domanda perché... Karvalille kysymys. Menen vähän nyt vastavirtaan ja kyseenalaistan hieman liitikan ja näiden muiden tehokkuuden todettu, että tässä pyrittiin nimenomaan saada liikkeelle ihmisen sisäisiä demoneita ja tällä vaikutettaisiin vaalituhoksiin, mutta eh, kuitenkaan tämän kaiken vaikutus ei ilmeisesti ole niin suuri kuin mitä nyt on sanottu mikrokohden ottaminen eh, siihen huomioitiin 2012 eh, Obaman kaudella ja tällöin juuri pyrittiin vaikuttamaan valtavirtaan. Eh, yleensähän tässä sekoitetaan toisinsa kansalainen äänestäjä ja kansalainen tavallisena ihmisenä. Tässä yritettiin tähän vaikuttaa, mutta ei onnistuttu ja e, Facebookin tulisi ottaa takaisin kansalaisen luottamus, mutta en tiedä, onko mahdollista, että tässä nyt e, poliitikot jollain tavalla pyrkivät hyödyntämään omissa haasteissaan tätä skandaalia. Carol, please. For two minutes, yeah. Carol, kaksi minuuttia. No kyllä, tämä on oikein validi kysymys, mm. kun katsotaan, miten tehokkaita tämä, mm, nämä tekniikat ovat. Kuitenkin tarkempi kysymys on se, että onko se ollut laillista. Ja se asia on tässä palaan, on se, että kun minulle sanottiin, että eivätkö kaikki tee näin, eikö näin tehdä kaikissa poliittisissa kampanjoissa. En tiedä muita sellaisia, jotka käyttäisivät tällaisen sotilaallisen ö, sopimusosapuolen palveluita. SR oli tällainen ja se työskenteli puolustusministeriön alaisuudessa. Britannian hallitus maksoi sille, jotta se ryhtyisi propagandatoimiin ulkomailla. Me emme täysin tiedä, mitä he tekivät, sillä tämä kaikki on luottamuksellista tietoa. Mutta teknologia ja se tekniikka, jota on käytetty tässä työssä, se sitten kääntyi näitä omia kansalaisia vastaan. Minusta se ei ole suinkaan normaalia. Ja kysymys siitä, miten tehokasta se on, niin se tietysti on kysymys, jotka muut voivat ottaa käsittelyyn. Minä en siihen keskity. Minä keskityn sen sijaan siihen, että oliko tämä laillista, oliko se se eh, oikeudenmukaista, kuinka paljon rahaa käytettiin, mihin sitä käytettiin, miksi kaikki nämä yhteydet kaikkien näiden yritysten välillä eh, salattiin ja eri kampanjoiden välillä. Miksi ne salattiin siis? Ja itse asiassa haluaisin todeta, että koska täällä on toinenkin henkilö, joka voi tarjota jonkun verran vastauksia, niin UKIPin johtaja on täällä tänään paikalla. Ja UKIP tarjosi tietoja Cambridge Analyticalle, jota käytettiin kansanäänestyksen aikana. Ja käsittääkseni UKIP ei noudattanut sääntöjä. Eikä meillä ole valtuuksia Britannian parlamentista kysyä tästä asiasta UKIPilta, koska meillä ei ole siellä edustajia, mutta teillä on. Joten toivon, että meidän nimissämme voitte kysyä todella mielenkiintoisia kysymyksiä. Meidän nimissämme siis. Kiitos. Kiitos. Okay, um, the Libe coordinator for the Greens is Jan Albrecht. Yeah. Ja, Liben koordinaattori Jan Albrecht. So I can... Yritän nyt jatkaa Rava Kalvaladin kysymyksestä ja kääntyä herra Wailin puoleen. Minusta kysymys on juuri sitä, että ymmärtäisimme tämän jutun faktaa, että koska herra Waili vähän yksityiskohtaisemmin niin kertoo, mikä oli Cambridge Analytican äh, Facebook-kohdentamisen malli Brexitin aikana. Minkälaisia datamalleja käytettiin? Ja mitä Aggregate IQ tytäryhtiö teki osana kampanjoita? Mikä se datamalleja oli? Mitä dataa käytitte? miten te kohdensitte ihmisiä. Voisiko kertoa vähän yksityiskohtaisemmin ja, ja siellä meidän pitäisi ymmärtää vähän paremmin, mitä on tapahtunut. Kiitos. Herra On vaikea kertoa asiasta yksityiskohtaisesti aikarajoissa, mutta viittaisin tätä akateemista vertaisarvion, viittasin tähän vertaisarvion läpikäyneeseen tutkimukseen, jota Cambridge Analytica käytti Osa Cambridgein yliopiston tutkimuksesta oli DARPan rahoittama, joka oli ja puolustustutkimuksen rahoittaja. Silloin kun minä olin siellä, näin tällaisia matrikseja, joissa oli tällaisia kontrolloituja kokeita – Uskon, että ne toimivat. Ja sitten teidän äh, kampanjassa ei käytetty dataa, mutta siinä ei pyritty estämään ihmisiä äänestämästä tai mani, pyrittiin manipuloimaan ihmisiä tai levittämään väärää tietoa. Aikarajat estävät minua selittämästä, miten nämä mallit toimivat se useampi minuutti. Niin. Tässä on nyt otettu aikarajoja, valitan sitä. Mutta varmasti voitte sitten muutenkin vastata tähän. Edustaja Batsen seuraavana. Um, Kiitos. 26 vuotta olen toiminut poliitikkona, pyrkinyt vaikuttamaan ihmisiä, jotta olisi syytä erota. EU-sta. Kampanjan aikana olin yhteydessä päivittäin ihan kasvokkain ihmisiin, eikä kukaan koskaan, silloin eikä sen jälkeenkään, olinpa missä tahansa sanonut, että heitä, heihin olisi pyritty vaikuttamaan sosiaalisen median kautta millään tavalla. Eli tässä nyt pysyvät laitokset tekevät kaikkensa, jotta kansanäänestyksen tulos voitaisiin kääntää ympäri. Ja Guardianinhan ei ole suinkaan puolueeton tässä, vaan varsin poliittisesti värittynyt, niin kuin mikä tahansa puolue tai mikään saa kampanjaryhmä. Ja kaksi kysymystä. Onko Guardian investoinut eh, jollain tavalla eh, ja tutkinut yhtä paljon eron puolesta tai eron, eroa vastaan olleita tahoja, niin kuin se on tehnyt eroa, eron puolesta olleita vastaan. Ja onko tässä nyt tarkoitus vaikuttaa siihen, että voitaisiin vielä kääntää ympäri kansanäänestyksen lopputulos? Kiitos kysymyksistä. Tämä ei ole mikään puoluekysymys. Tässä on kyse siitä, kuinka vahva demokratiamme on ja kuinka minkälainen itsemääräämisoikeus meillä on. Ja tämä varmasti on asia, joka koskee myös teitä. Um, uh, get... Sitten kysymyksiin. Tutkiko Karin sitä, miten tietoja on käytetty ero eroa vastustavien leirissä. Minä en ole tietoinen näistä, en ole törmännyt näihin ymmärrykseni mukaan myöskään lautakunta ei ole, eikä poliisikaan. Jos tällaisen törmätään, niin tietysti sitten toivon, että myös toimittajat saavat asiasta tiedon ja asia tullaan tutkimaan eihän ole kyse siitä, kuka rikoksen tekee tai kuka pyrkii eh, kiertämään eh, vaalilakiamme. Kuka tahansa näin tekee, on tuotava oikeuden eteen. Ja sitten, että tässä olisi kyse jonkinlainen poliittinen partisanihyökkäys. No, Facebook tai Google eivät välttämättä ole ihan selvästi poliittisesti värittyneitä tässä vaikuttavat maihin ja demokratioihin eh, riippumatta poliittisesta värityksestä kaikkialla maailmassa, varsinkin Euroopassa. Ja jos nyt haluaa laittaa päänsä puskaan ja uskoa, että tämä on eh, nykyisten laitosten aikaansaannosta, niin voihan niinkin tehdä. Mutta tärkeää on kuitenkin nostaa vähän päätään korkeammalle ja pyrkiä saamaan hieman jonkinlainen vaikutelma sitä, mikä on tässä isompi kokonaisuus tässä kaikessa. And for the, for IMCO, uh... IMCO. ENF, Mailenchor, Jasinski. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Esittäisin, kys, olin esittämässä kysymyksen Kabatani ja sitten sen teknisen kysymyksen, joka olisi varmaan herra Parokilakselle saatte päättää. Olen saanut selville, että Facebookilla on erittäin äh, mielenkiintoinen järjestelmä tietosuojassa, kun IMCO oli Washingtonissa viime syksynä ja henkilötietojen analyysiä jota alusta sosiaalisella verkossa käytössä on kerätty, niitä on käytetty algoritmeja, niitä voidaan käyttää vaaleissa, mutta muutenkin henkilödatan kaupallinen käyttö on, on joskus pelottavaa. Voisimme äh, ajatella, että joskus Facebook tai muutkin kuuntelevat meitä tai lukevat sähköpostin. Olisiko tässä ollut mitään suurta er-, eroa siinä esimerkiksi jossa Trumpin ja Brexitin kampanjan aikana käytettiin niiden kampanjoiden, tässä niin kampanjoihin, joita käyttää, ovat kaupallisia mainoskampanjoita. Sandi, minä uskon, ydinkysymys on, oli ymmärtääkseni onko ero niissä tekniikoissa, joita käytetään Trumpin kampanjassa verrattuna mainoskampanjoihin tai kaupallisiin kampanjoihin? Vastaus on ei. Trumpin kampanja tehokkaasti käytti kaupallisia markkinointitekniikoita, joita on kestetty sosiaalisessa mediassa useamman vuoden, ja sitä käytettiin poliittisessa kampanjoinnissa – ja yritetään tehokkaasti. Kaltaisesti tehokkain sosiaalisen median kampanja presidenttivaaleissa koskaan. For, um, Libe and... Kiitoksia. LBB, Libe ja EPP, Libe Rovka. Kiitoksia. Hyvin lyhyt kysymys. Haluaisin palata siihen, että Voimmeko tietää, mitä taloudellista etua Facebook on saanut tästä? Onko tässä jotain kolmansia osapuolia mukana? Ja haluaisin myös tietää, tapahtuuko tämä muissa, tätä muissa maissa, että poliittisiin kampanjoihin sotkeudutaan tai hallitusten toimiin. että hallitukset esimerkiksi maksavat siitä. Livia, kenelle tämä oli tämä kysymys? Annanpa nimi. Puhetta mikrofonin ulkopuolelta. Otetaan tämä ensimmäinen sitten. Carol saa vastata tähän. Hän ei halua kysymystänne. Sandy, no minä mielelläni vastaan. David on vielä vähän tässä varmaan vähän ulkopuolelle nyt. Kysymys siis koski näitä poliittisten kampanjoiden ö, ähm, voittoja. Ja onko kolmannet osapuolet mukana, mikä Facebookin osuus on, voi puhua vain yleisellä tasolla, sillä Facebook ei kerro rahoitustilanteestaan erityisten kampanjoiden kohdalla. Kuitenkin joskus on kolmansia osapuolia, jotka ovat mukana tässä näiden markkinoiden kampanjoiden täytäntöönpanossa ja niissä nähdään jonkun verran sitä, mitä raha käytetään, mutta yleisesti ottaen enemmistö, jota käytetään Facebookin mainosalustoilla, menee suoraan Facebookille – ja lukumäärät, joita raportoitiin esimerkiksi Trumpin kampanjassa, oli noin 80-90 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, jotta saatte tästä jonkun käsityksen suuruusluokasta. Puheenjohtaja, muistuttaisin kollegoita, jos lähdette ja teidän kysymyksenne tulee, niin sitten sitä kyllä ei enää saa uudelleen hyödyntää. Äh, Eva Kaili seuraavana SEDstä. Kiitos. Facebookille kysymys. Onko teknisesti mahdollisesti omata tietonsa ja eh, deletoida ja tietää, kuinka kauan eh, tiedot jollain on ollut ja estää siirto, siirto kolmasille osapuolelle, mutta silti voida käyttää sovellusta, eli että olisi useampi vaihtoehto ja onko tämä, olisiko tämä reilua ja onko mitattu eh, näiden tietojen vaikutuksia ja Uskotteko, että aggregoidut tiedot, niiden olisi oltava julkisia esimerkiksi tieteen käyttöön tarko- mahdollisia, ja olisiko mahdollista voida välttää tämän tyyppisiä tilanteita? Esimerkiksi asetus etenee varsin hitaasti ja innovaatio menee eteenpäin ja kohdennetun mainonnan osaltahan me tarvitsisimme uusia säännöksiä. Haluamme selventää sitä, että henkilöt eivät enää työskentele näissä kyseisissä yrityksissä. The record. Thank you. Tässä tulee selväksi. I, there was a lot. Kiitos. Tässä oli paljon asiaa vastaan. Kolmen asian ensimmäinen aspekti liittyy siihen kontrollin, joka käyttäjällä on. Facebook, sitten kohdentuu monia lakkia ja näin ollen valvontaakin on. Mutta Yksi asia, johon usein on törmätty, on, että valvonta ei aina ole toiminut siten kuin olisi pitänyt tai kuin on annettu ymmärtää. Esimerkiksi tänä aamuna saatiin kuulla, niin kuin totesit, tässä laitevalmentajat, joille mahdollisesti yksityinen pääsy eh, tietoihin, myöskin kavereiden tietoihin. Ja tällöin eh, asetus, joka ei toiminut, liittyy siihen, että käyttäjä voi sulkea pois tietojen siirtymisen kaverille. New York Times teki siis testin tästä asetuksesta ja tämä ei toiminut, eli edelleenkin tiedot valuivat eteenpäin ja tämä on esimerkki sellaisesta asetuksesta, joka ei toiminut, muitakin on. Ja tämä on yksi pääkysymys ollutkin Yhdysvalloissa. Kysytty myöskin uutisvirrasta ja toisaalta sisällöstä ja miten sisältöön suhtaudutaan, ollaanko huolissaan siitä. Kannattaa tässä yhteydessä muistaa, että samanaikaisesti pyritään ottamaan parhaat sisällöt ja Facebook, Twitter tai e, e, muu toimija pyrkii tällä tavalla sitten saamaan rahaa, rahallista voittoa ja halutaan saada houkuttelevia uutisvirtoja ja tämä saattaa johtaa ongelmiin. Ja aggregoiduista tiedoista voidaan todeta, että tämä on hyvin hankala massiivinen ongelma. Vaikea vastata tähän muutamassa sekunnissa näin isoon kysymykseen mutta tiedot voidaan, ne voidaan muuttaa varsin nopeasti ja tämä todellakin mm, tulee olemaan ongelma myös tulevaisuudessa. Libe Alde, Peter Jasek. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on vain kysymys on, miten vallan tasapaino siirtyy alustoilta ihmisille takaisin, jotta vaaleilla valitut edustajat ovat reiluissa vaaleissa valitut ja että kansanäänestysten tulokset ovat reiluja. Joten kysymyksen herra Sandy Parakilakselle Facebookin Mark Zuckerberg sanoi, että heikkouksiin puututtiin, mutta me tiedämme, että avaintekijät, algoritmit, kohdennetut mainokset, teknologia, Kiina tavoittaa ihmisiä. Nämä tähän paikalle. Näitä väärinkäytöksiä voidaan estää. Miten me voimme estää vaalien varastamista? Se, mitä me olemme kuulleet Brexitistä, niin sehän oli vuosisadan ryöstö. Tässä on useampi tekijä, johon pitää puuttua teknologisissa yrityksissä sekä säätelyssä. Yrityksissä ensinnäkin Facebook on ottamassa tärkeitä askeleita, jotta seurattavuutta saataisiin mainostamiseen, jotta voisimme ymmärtää, kuka ostaa vaalimainoksia. Tämä on tärkeää. Se on merkittävä askel, vaikka kaikkea ei ole tehty seurattavuuden lisäämiseksi, mutta yksi teknologiayritysten merkittävä piirre on se, että ne pyrkivät keräämään mahdollisimman paljon dataa, jotta saataisiin erittäin kohdennettu mainos. Ja tämä luo vaarallisia kannustimia, jotka ovat pahoja yhteiskunnalle. Tämä on yksinkertainen totuus tällaista valvonta Meillä on kaksi lähestymistapaa. Me voimme saada jopa erittäin tarkkaan pahimpia tapauksia, esimerkiksi ulkomaisia mainostajia. Erittäin monimutkaisia säätöjä siitä, mitä pitäisi tapahtua. Tai voimme poistaa toiminnallisuutta, jotta on yhä vähemmän kohdistamismahdollisuuksia. Jotta olisi vaikeampi tehdä sitä, mitä Brexitissä ja Yhdysvaltojen vaaleissa tapahtui. Nämä ovat kaksi perus lähestymistapaa. Näin säätelijät voisivat toimia välttäkää mahdollisimman spesifisiä sääntöjä, jos voitte, miettikää ekosysteemejä ja kannustimia, joka varten muuta, löytää muita toimintoja ikään kuin vakuutusyhtiöitä. Yrittäkää löytää muuta toimijoita ekosysteemissä, jotka voivat tarjota tasapainoa. Tämä on spesifi vastaus monimutkaisen kysymykseen, mutta tämä on yleinen lähestymistapani. Um, and for the third time... Kiitoksia. Ja sitten Barbara eli kolmatta kertaa, hän on kolmannessa ominaisuudeksi. Voitte tietysti selvittää sitä, miksi tällä nyt puhuttiin kolmatta kertaa. Minulla on kysymys Sandy sille italiaksi. E il nuovo regolamento della protezione Tietosuoja-asetus on tärkeä väline, arvokas väline kansalaisille. Jos eh, monin yksinkertaistetaan eurooppalaista lainsäädäntöä. Onko mahdollista, että tällöin vaikutetaan internetin monimuotoisuuteen ja vaikutetaan myöskin siihen, kuinka helppoa eh, on päästä tietoihin? Ja sitten eh, fake news ja eh, copyright-kysymykset, käytännesäännöt, joista on sovittu yhdessä suurten internettoimijoiden kanssa Eli oma vaikutelmani on sellainen, että nyt ikään kuin haluttaisiin eh, laittaa hammastahnaa putkilon sisään, ja se on hanke, joka ei ehkä onnistu. I agree that there is a... Olen samaa mieltä siinä, että kyllä tässä nyt tämä hammastahna ja hammastahna putki ongelma on. On vaikea mennä enää takaisin ajassa ja ratkaista tämä eh, sellaisten tuotteiden kohdalta, jotka on rakennettu ja postitettu, kun kukaan ei ole miettinyt niitä negatiivisia vaikutuksia, joita voi olla silloin, kun nämä tuotteet on rakennettu ensimmäistä kertaa tai valmistettu ensimmäistä kertaa. Rohkaisisin teitä siis täällä tekemään niin, että ajateltaisiin laajemmin sitä, millä tavalla voidaan luoda, luoda kannustimia yrityksille toimia oikein ja niin, että ne eivät tekisi vääriä asioita. Mainitsitte tietosuoja-asetuksen, minusta yksi oleellisista kysymyksistä siinä suhteessa on se, että siinä pitää olla järkevät rangaistukset. Ensimmäistä kertaa yritysten täytyy todellakin vastata sitten tilanteeseen, jossa käytössä ovat kovat sakot. Ja varsinkin kun muutetaan yritysten taloudellista asemaa merkittävän sakon muodossa, niin yhtäkkiä ne vain asettavat prioriteettinsa uudelleen sen suhteen, miten toimivat, jotta välttäisivät tämänkaltaiset tilanteet, jotka mainitsit, koska ne eivät halua saada monen miljardin sakkoja tai monen miljoonan sakkoja. Pyytäisin teitä siitä syystä pohtimaan näitä taloudellisia kannustimia ja pelotteita ja Teidän tulisi pohtia myös pienempiä yrityksiä, varmistaa se, että suojataan sellaisia yrityksiä, jotka todella tekevät uusia innovoivia asioita. Samalla varmistaa se, että suuryritykset vastaavat näistä öljy, öljykatastrofeista tai aiheuttavat. Vihreät, Judith Sargentini. Goes to me. Kiitos. Kysymyksenä vaikka Dualaderille. Haluaisin puhua Kremlinin vaikutuksesta jotkut vaaleihin. Hollannista meillä oli Ukraina kansanäänestys ja meille kampanjoihin vaikuttaminen vaali kansanäänestyksessä on huolestuttanut meitä ja haluaisin ymmärtää teidän kantanne, kuinka vahva Venäjän yhteys oli Brexitissä. Ketkä olivat avaintoimijoita? Ja ymmärrän, että teitä kohtaan hyökättiin henkilökohtaisesti. Oletteko te turvassa? Se on loppukysymykseni. Paljon kiitoksia, kovasti kiitoksia tuosta kysymyksestä. Avaan kysymys on, että me em, emme tiedä. Epäilyksemme on, että Venäjä vaikutti jotenkin Brexit-kansanäänestykseen koska me tiedämme, että se on puuttunut vaaleihin kautta Euroopan. Olisi erittäin epätodennäköistä, että tässä ratkaisussa äänestyksessä se ainakin olisi yrittänyt. Mutta tässä me palaamme jälleen tähän kysymykseen poliittisesta tahdosta. järjestelmällisestä ongelmasta puuttua kysymyksiin, jotka jotka nämä osatutkimukset herättävät. Me epätoivottavasti tarvitsemme lisätietoa. Yksi asia, joka tiedämme, on, että Facebook on estänyt ison eh, yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin tutkimuksia. Tiedämme, että Tim Collins parlamentin valiokunnan puheenjohtaja esitti pyyntöjä. Facebook kirjoitti kirjan joulun aikaa ja sanovat, että ovat tarkastelleet tunnettuja tilejä, eli, eli pientä osaa tileistä Internet-tutkimustoimistolta He löytävät yhden dollarin vaalirahoituksen ja kolme viikkoa sitten kongressi julkaisi kaikki nuo mainokset ja näin menee. Ja näin menee, ne, jotka oli kohdistettu Iso-Britanniaan. Tässä tuossa kokoamassa näimme yli tuhat puolta oli käytetty. Ei kuulosta vieläkään paljolta, mutta se on enemmän se on kuin dollari. Tämä tosi Facebookin eri, erittäin kapeasta tulkinnasta, sitä mikä on vaikuttamista. Tarvitsemme lisää ja tarvitsemme teiltä apua. Ja Britannia niin kamppailee näiden ongelmien kanssa ja me tarvitsemme vastauksia. Um, for AFCO. Kiitoksia. Afke, AFCO, EFDD, Zilu. Si, salve. La mia... Hei. Sandy Parakilakselle kysymys. Tässä tänään on keskusteltu yleistä tietosuoja-asetuksesta, joka on tietysti askel eteenpäin ja tässä on keskusteltu myöskin eri ratkaisumalleista sen suhteen, kuinka edetä näissä säädöskysymyksissä, kuinka parantaa avoimuutta, miten menetellä tietoja siirrettäessä ja miten antaa paremmat valtuudet myöskin sanktiomenettelyiden yhteen. Ja IMKOssa on puhuttu myöskin muiden kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta ja tähän on kiinnitettävä huomiota, sillä kun näistä puhutaan esimerkiksi viesti, jonka lähettää, se kertoo paljon meistä, vaikka ei olekaan henkilötieto sinällään. Ja kysyisinkin nyt teiltä, mitä muuta ehdottaisit, eh, kun säädöspuitteista puhutaan, jos ei kuitenkaan haluta estää terveitä yrityksiä kehittymästä? Ja miten sitten toimia, jos halutaan, että nämä toimet kohdistuvat erityisesti suuryrityksille, eivätkä niinkään haittaa pk-yrityksen toimintaa? Thank you for the question. Kiitos kysymyksestä. Tässä avainvastaus liittyy siihen, mitä jo sanoin. Eli kannustimia on ajateltava ja on pyrittävä huomioimaan PK-yritykset. Ja tämä voidaan käytännössä tehdä monin eri tavoin. Ne voidaan vapauttaa tietyistä säännöistä esimerkiksi, tai voidaan alentaa sanktioita niiden suhteen. Voidaan myöskin ajatella koulutusta ja kehitystä, asia, joka ei välttämättä ensimmäisenä tule mieleen, mutta jos haluaa asetuksen mukaisesti toimia, niin tiedän, että esimerkiksi Yhdysvalloissa on tähän kovasti pyritty ja tiedotuskampanjat ja jatkokoulutus, jossa tarjotaan tietoa ja resursseja, jotta pk-yritysten on helpompi noudattaa säädöstä sitä helpommaksi tehdään niiden elämä. Ja katsoisin, että Kannattaa kiinnittää huomiota juuri tähän, eli miettiä sitä, miten auttaa PK-yrityksiä esimerkiksi keventää sanktioita, miten mahdollistaa se, että PK-yritykset eh, saadaan eh, mukaan hyödyntämään niitä resursseja, joita on olemassa. Kiitos. Esityskysymys herra Parakilakselle. Cambridge Analytican Facebook-tapaus, kun sitä tarkastelee poliitikkona, eh, on ensin järkyttynyt ja ensimmäisenä rupeaa vaatimaan tiukempia lakeja ja muita vastaavia. Mutta olisin kysynyt seuraavaa. Rouva Denhamin ja Johnsonin vastausta sain sellaisen vaikutelman, että parempi valvonta parempi lainvalvonta olisi tarpeen sen sijaan, että esitetään aina vain uusia lakeja ja sääntelykeinoja, vai ollaanko nyt jo menty tässäkin eteenpäin. Ja tämän lisäksi kysyisin, miten teknisesti, oikeudellisesti, poliittisesti olisi mahdollista toimia, jotta voidaan estää tällaisia väärinkäytöksiä ja ihmisten äänestäjän manipulointia vaalien alla? So in terms of your first... Ensimmäinen kysymyksenne. Käytäntöönpanon tehokkuus en ole asiantuntija eh, tietosuojakysymysten täytäntöönpanosta Euroopassa, mutta yleisesti ottaen ainakin Yhdysvalloissa eh, täytäntöönpanoa ei ole juurikaan ollut nykylainsäädännönkään osalta. Esimerkiksi eh, tästä on olemassa esimerkkejä. Ja tulisi siis varmistaa se, että ne tahot, jotka täytäntöön panevat, että resurssit ovat riittävät ja on mahdollista todellakin täytäntöönpanna eh, ja tällöin jo otettaisiin suuri harppaus eteenpäin. En ole eh, lakimies, mutta eh, mieleeni tulee heti useita mahdollisuuksia esimerkiksi näistä rikkomuksista, jotka liittyivät Facebookin ja Cambridge Analytican toimintaan. Mitä tulee sitten uusiin säädöksiin, pitäisin yleistä tietosuoja-asetuksena asetusta tärkeänä askelena oikeaan suuntaan ja kannattaa miettiä, mitä sitten tehdä tulevan uuden sukupolven teknologian osalta. Eli tietosuoja-asetus on tärkeä, se nostaa esiin joitain kysymyksiä liittyen nykyteknologiaan, mutta eteenpäin mennään ja e, mahdollisuus luoda näitä keino ähm, ihmisiä, ikään kuin ihminen puhuisi, vaikka taustalla ei ole oikea ihminen ja keinoäly, sen kehittyminen tämä askarruttaa. Facebook on tässä toimijana yksi, mutta sen liikemalli on sellainen, että se voi vaikuttaa myös muihin. Eli näitä asioita on todellakin tarkasteltava ja puitteistoa uuden teknologian osalta. Ja tärkeää olisi, että te olisitte tarkastelemassa juuri tulevan teknologian kehitykseen liittyviä haasteita jo tässä vaiheessa. Äh, Kiitoksia. Weidenholzer Kiitoksia Carol Cadwalladerille kysymys. Kiitoksia siitä, että kerroitte meille tarinanne. Se, mitä te paljastitte, menee aivan demokraattisen yhteiskuntamme ytimeen, siihen, millä tavalla ihmisiä voidaan suojata siltä, että heidän yksityiselämänsä puututaan. Kysymykseni onkin siis, että mitä voimme tehdä varmistaaksemme sen, että demokratiamme pelastuu, jos tämä nyt näin sanottaisiin. Miten voimme suojella kansalaisia kaikenlaiselta vaalimanipuloinneilta? Ja kun nähdään lainsäädännön puutetta, niin onko meillä myös olemassa olevien säännösten täytäntöönpanon puutetta? Minun käsittääkseni yksi niistä asioista, joka haluan ottaa esille, joka tuli aiemminkin esille tässä Batsonin kysymyksessä, on, että hän sanoi, että ettei kukaan, jonka kanssa hän oli puhunut, sanonut, että he, heihin oli vaikuttanut internetissä nähty. Ja minusta tärkeää tässä on se, että ehdottomasti kansanäänestyksestä monilla oli hyvin kiinteät näkemys. Ja sitten oli kuitenkin pieni määrä sellaisia, joihin pystyi vaikuttamaan. Ja kaikissa oli kysymys siitä, että nämä muutama, muutamat ihmiset löydettiin. Heidät löydettiin, paikannettiin ja sen jälkeen heitä pommitettiin. Tämä on se asia, mikä ei näkynyt meille kaikille. Ja se on myös se, mitä tällä hetkellä vaalikampanjassa tapahtuu omissa maissa, ne olen varma siitä. Eli tällainen valtava halu ihmisten kesken ajatella, että no ei tämä minua koskenut, en minä nähnyt sitä, ei sillä mitään vaikutusta ollut. Ja tässä on kysymys siitä, että todella pohditaan sitten, millä tavalla voidaan suojata näitä ihmisiä, varmistaa se, että tämä kaikki ei tapahdu salassa. Se, siitähän tässä on kysymys. Ja minusta se, mitä teette, on valtavan hienoa ja se todellakin valaisee tätä käytäntöä. Hyvä siinä sen avulla pohditaan sitä, mitä voidaan tehdä, jotta varmistaudutaan siitä, että ihmiset menevät eteenpäin. Ja ehkä opitaan siitä, mitä Denam esimerkiksi löysi omissa tutkimuksissaan. Sillä minun mielestäni se, että ollaan välinpäätämättömiä tässä suhteessa on erittäin vaarallista. Olen kyllä todella yllättynyt, kun näin, että täällä niin monia kieliä puhuttiin, niin paljon eri kulttuureita kohtasi kerralla. Ja se, mitä on puhuttu, on tämä oikeastaan kus- kuiskailu korvaan. Eikä kysymys ole mistään poliittisesta kysymyksestä, vaan siitä, että saadaan aikaiseksi vihaa. Ja jos katsotaan pidemmälle kuin tämä, nämä poliittiset viestit, niin silloin tässä on nyt taustalla kyllä tapahtumassa paljon enemmän kuin mitä kuvitellaan. No, minun pitäisi olla kyllä ihan neutraali, mutta kyllä tuo vastaus oli aika kiva. Seuraavaksi Libe, ECR, Durek. Dziękuję bardzo. <clears throat> Ja mam pytanie do pana e, Parakilasa. E, chodzi mi o kontrolę wypowiedzi w Facebooku. Kysyisin valvonnasta kuinka Facebook-sisältöä valvotaan. Saimme kuulla, että poistot ovat mahdollisia. Ja kysyisin, onko Facebook harjoittanut tämän tyyppistä menettelyä vai ja onko olemassa selvät perusteet sille, milloin poistoja tehdään, eli miten toimia ja miten toimia sitten siten, ettei kuitenkaan varsinaiseen sensuurimenettelyyn jouduta. Ja sitten, jos mahdollista, olisi hyvä, jos Rohdinen vastaisi seuraavaan kysymykseen. Onko eh, henkilötietoja joissain muissakin vaalikampanjoissa käytetty vastaavalla tavalla? Kiitos. Elizabeth, please. Elizabeth, ole hyvä. Your, your first... Ensimmäinen kysymyksesi oli, koski tiedon poistamista Facebookissa laitontakin poistamista. Minun pitäisi saada vähän lisää kontekstitietoa, oliko se joku profiili vai hallinnollista tietoa. Tarvitsisin lisää selkoa tuohon osaan kysymystä. Kiitos. Ja Bresso, AFKO ja SD-ryhmä. Grazie, Presidente. Per... Kiitos. Kysymys Karolille. Ongelmahan on se, että Facebookissa on mukana 10 prosenttia eh, maapallon väestöstä, eli se on suurin eh, yhteinen foorumi maailmanlaajuisesti. Ja demokraattiset säännöt näin ollen ovat todellakin olennainen asia tässä yhteydessä. Demokratian säännöt liittyvät edustavuuteen ja perustuslain toteutumiseen, mutta näissä on eroja ja niinpä kysymys kuuluu, miten sitten toimia tällä yhteisellä foorumilla. Ja kysyisin, mitä mieltä olette? Oletteko sitä mieltä, että nämä eh, viimeaikaiset Facebookin aloitteet jollain tavalla itse rajata väärinkäytöksiä silloin, kun ähm, on vakavasta tilanteesta kyse, riittävätkö nämä. Ja varsin moni täällä jo esitti kysymyksen siitä, onko mahdollista, että on voitu ja yritetty vaikuttaa muihinkin vaaleihin. Mieleeni tulevat esimerkiksi Italian vaalit ja muidenkin maiden vaalit. Ja sitten eh, tutkivat eh, toimittajat maailmanlaajuisesti, eikö heidän roolinsa voisi olla ratkaiseva, kun tähän haasteeseen tartutaan. Um, thank you for that question. It's actually... Kiitoksia tästä kysymyksestä. Aika mielenkiintoinen juttu, jonka otatte esille. Puhuitte tästä julkista tilasta, jota käytetään eri tav- jota käyttää suuri osa maailman väestöstä. Mutta tämähän ei olekaan julkinen tila. Me kohtelemme sitä sellaisena, mutta oikeasti se on yritysten omistuksessa. Ja tämä käy selväksi sellaiselle henkilölle, jotka on joutunut, henkilölle, jotka ovat joutuneet väärinkäytöksen uhriksi näillä alustoilla. Esimerkiksi mä käytän sen esimerkkinä sillä leave.eu Nigel Faragein kampanja esitti minulle uhkauksen Twitterissä, jossa minua uhattiin väkivallalla ja aseella tällaisessa videossa. Sadat ihmiset valittivat siitä Twitterille, eikä sitä otettu pois eikä ollut mitään syytä ilmeisesti poistaa sitä. Jos tämä olisi tapahtunut kadulla, niin nämä olisi voinut tehdä jotain, olisi voinut raportoida poliisille. Mutta minusta on äärimmäisen tärkeää muistaa, että kyseessä on nimenomaan yksityisalue. Tämä on vain yrityksen tila, Facebook tällä hetkellä ei halua vastata meidän kansallisille hallituksillemme. Se ei tule Britannian vastaamaan kysymyksiin siitä, mitä se teki kansanäänestyksen aikana. Te olette itse asiassa ainoa elin koko maailmassa mahdollisesti, jolla on valta ja auktoriteetti saada kysymyksiä Facebookille. Ja me todellakin tarvitsemme teitä tähän. And now from AFCO and EPP. Uh... AFCO EPP tietysti komissiohan oli paikalla silloin, kun komissiossahan oli paikalla silloin, kun tietosuoja-asetusta kehitettiin. Reding, kysymykseni Dynamille. Kun jos ajatellaan, että tietosuoja-asetuksessa on kysymys nimenomaan täytäntöönpanosta ja toteuttamisesta, niin kun kysymys on näistä tietosuojaviranomaisista, niin tietysti saadaan nähdä, että Cambridge Analytica jollain tavalla on jäävuoren huippu. Ja pohdinpa vain, että ovatko muut tietosuojavaltuutetut muissa jäsenvaltioissa tekemässä samoin katsomassa, mitä heillä tapahtuu, sillä meidän täytyy poliittista puolueissamme ryhtyä toimintaan, jotta voidaan pelastaa vaaliprosessi. Minusta niin se on tässä todella vaarannettuna ja uhattuna. Eli meidän täytyy saada aikaiseksi tietysti mietintö, mutta se ei saa olla pelkästään brittiläinen, vaan siinä pitää olla mukana myös nämä kansalliset tietosuojavaltuudet. Katsoa, mitä tapahtuu tässä suhteessa muualla. Jen, um, we... Kiitos kysymyksestä. Me vedämme Cambridge Analytica ja Facebook-tutkintaa, koska Siinä on yhteys yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja meidän virastamme toi, äh, resurssit vaikuttavat myös tähän. Me olemme se parhaita resurssoinnista virastoista. Me pystymme toimimaan. James selitti, kuinka paljon henkilökuntaa tässä tarvitaan. On hyvin vähän tietosuojaviranomaisia kautta Euroopan, jotka voivat tarjota kaikki tutkijat ja ulkopuoliset juristit ja ää, äh, digitaaliset tutkijat, jotka voivat tarjota nopeasti tietoa. Tämä on tärkeää, että jäsenvaltiossa on kapasiteettia ja resursseja. Raporttimme suositukset ovat sellaisia, että niitä voidaan soveltaa samanlaisiin yrityksiin ja käytänteisiin muissa jäsenvaltioissa. Työskentelemme läheisesti Euroopan tietosuojaneuvoston kanssa ja uuden työryhmän kanssa, joka käsittelee online alusta ja sosiaalista mediaa. Täskentelimme yhdessä on hyvää voimavarojen käyttäjä. Se ei ole brittiraportti, mutta se keskittyy Facebookin äh, data-analyysiyrityksiin, datameklareihin ja poliittisiin kampanjoihin, mutta se on sovellettavissa laajemminkin ja sen ala on suurempi kuin yhdistynyt kuningaskunta. Tämä on tärkeä siis äh, se, mitä asiat tapahtuvat yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta luonnollisesti tästä täytyy oppia laajemmaltikin. Hienoa, että teitte tämän aivan selväksi. Ja toisessa kuulemisissa, kuulemisissa sitten otamme tämän esille. Viisi puhuja vielä. Tulkkaus loppuu kello kahdeksalta. Pyydän tulkkeja apua, mutta jos tulkkaus päättyy, niin sitten asia hoidetaan englanniksi. SD Walken jurista, olkaa hyvä. Thank you for your... Kiitos, kiitos alustuksista. Esitän kysymyksenne herra Parakilakselle. Tänään hän paljastui, että Facebook mahdollistaa sen, että valmistajat saavat käyttöönsä tietoja. Ja tämän osoitus siitä, että tässä on ehkä paljastunut vasta jäävuoren huippu, mitä tulee näihin väärinkäytöksiin. Ja ongelmana on se, että eh, Facebookilla on sellainen hallitseva markkina-asema – Facebook ilmeisesti pitää Facebookin ja WhatsAppin välistä tietojenvaihtoa tarpeellisena tulevaisuudessa. Ja tämän lisäksi Facebook toteaa, että on muitakin vaihtoehtoja, Flickr, Vimeo tai chat, äh, eli nämä eurooppalaiset sovellukset. Katsotteko, että nämä palvelut riittävät, riittävät johtamaan siihen osoittu, oletukseen, että Facebookilla ei olisi hallitseva markkina-asema ja näiden alustojen parempi interoperatiivisuus, auttaisiko se vai onko Facebook liian, liian suuri ja vahva hajotettavaksi? I will answer them first the device part and then the... Kiitos. Vastaan tämän kanssa osassa. mitä tänään tapahtui? No York Timesilla oli aamulla jo puhuttu, siis Euroopan aikaa, jossa paljastettiin se, että useamman vuoden ajan Facebookilla on ollut kumppanuksia useamman laitevalmistajan kanssa Samsung, Apple, Microsoft. Kaikki suurimmat puhelinten ja muiden laitteiden valmistajat ovat mukana. Kumppanuksien osana on tarjottu pääsyä dataan, joka ei ollut käyttänyt täysin transparenttia, ja myöskin ystävien dataa. Joskus tätä ei ainoastaan laitteeseen, vaan myöskin komponenttien palvelimille. Tämä on aika merkittävä, että kahdesta syystä Yhdysvalloissa on FTCn kauppakomission suostumuslauseke, joka näyttäisi kieltävän tuollaisen toimeen. Tämä näyttää olevan ristiriidassa Facebookin lausunnolle sekä kongressille että muuallekin, että he olisivat lopettaneet 2014-2015 ystävien datan jakamisen. Tämä on aika merkittävä tarina ja suosittelette seurata läheisesti ja mietitte, minkälaisia vaikutuksia täällä on ollut jäsenvaltiossa. Sitten Facebookin monopolit. Käsitykseni, että Facebookilla on epäreilusti markkinavoimaa. Kysymys on erittäin tuotevoima Facebookissa, WhatsAppissa ja muissa äh, erillisiksi yrityksiksi, jotka eivät jaa dataa. Enkä usko, että kilpailijat voivat kilpailla reilusti markkinoilla. Ja saatana Snapchatin tilanne, että amerikkalainen yritys, hyvä esimerkki yrityksestä, joka ei voi kilpailla Facebookin kanssa sen ominaisuudet kopioidaan ja sen käyttäjät katoavat, koska Facebook on hallinnassa asemassa. Yes, thank you very much. Actually, I had a question on these device makers as well. But I... Jarun Lennart seuraavana. Toinen kysymys, jonka haluaisin ottaa esille. Minulle jäi aivan epäselväksi se, että kun puhuttiin näistä kuulemisista sekä kongressissa että Euroopan parlamentissa, koskee näitä varjoprofiileja. Mark Zuckerberg täällä sanoi, että tarvitsemme tietoa myös niistä, jotka eivät käytä, jotta meidän ominaisuutemme toimisivat. Kyseessä on myös turvallisuuskysymys, mutta hyvin epämääräisesti kerrottiin siitä, minkälaista tietoa kerätään. Ainakin minulle nämä yhteystietoluettelot tai valokuvat, en mitenkään ymmärrä millä tavalla ne ovat tärkeitä tietyn internet-sivuston toimimisen kannalta. Sillä on kirjoitettu se, että profiileja on luotu, mutta on sanottu, että jonkunlaisia tietoja on kerätty. Ja jos en ole käyttänyt, niin voi nähdä, mitä tietoa siellä on ja voin poistaa sen. Millä tavalla tämä käytännössä kuitenkin toimii teidän mielestänne ja millä tavalla tämä sitten olisi mukaan ei-profiilin luomista? Voitteko jotenkin vahvistaa tämän tai, tai millä tavalla tässä pitäisi toimia? Kiitoksia kysymyksestä. Minulla mitään ensikäden tietoa ei ole Facebookin ajoilta, niin tietonkeruusta, joka kohdistuisi ei-käyttäjiin. Uskoakseni kuitenkin Zuckerberg on oikeassa, kun hän puhuu tietojen keräämisestä, ja että ne ovat erittäin tärkeitä turvallisuusnäkökulmasta katsottuna kaikille yrityksille, jotka hoitavat suurta internetpalvelua. Ja myös joissain tapauksissa kysymys on pelkästään siitä, että millä tavalla internet toimii, millä tavalla osa näistä teknologioista toimii. Mutta kuitenkin se tärkeä alue, jota ei ole käsitelty, on se, että miksi henkilö tai käyttäjä itse ei voi täysin päivittää tuota tietokokoelmaa. Tai ainakin päästä siihen käsiksi ja poistaa se, jos haluaa näin tehdä. En tiedä, miksi tällaiset vaihtoehdot eivät ole olemassa muille kuin käyttäjille, mutta minusta asia tulisi tutkia, sillä minun käsittääkseni